Bonjour, la est ouverte. Hyvää iltapäivää, kokous alkaa. Teillä on nyt suuri kunnia nauttia ikäpuheenjohtajan puheenjohtajuudesta. Kaikilla muilla on muita tehtäviä, varsinkin puheenjohtajallamme, joka joutuu nyt taloushallintopaketista kantamaan huolta tämä, tämä, tämä six-pack, siis, siis ei nyt ole oluesta puhe, eikä rint- vatsalihaksista. Onko jotain sanottavaa esityslistaan? No ei taida olla, eli hyväksytään. Ja toiseksi puheenjohtajan ilmoitukset ei kun ole, siis minulla ei ole mitään, eikä hänelläkään ole. Eli sitten suoraan itse kuulemiseen. Seppa, yhtenäinen euromaksualue, kuluttajien ja yritysten hyväksi. Tervetuloa kuulemistilaisuuteen keskittyen SEPAan tilisiirrot ja suoraveloitus. Tehän tiedätte, että SEPA on erittäin keskeinen hanke yhtenäismarkkinoilla. Se on tavallaan niin kuin käteinen versio euron käyttöönotolle. Ja SEPA on saanut kovasti tukea Euroopan parlamentilta kahden päätöslauselmankin muodossa 2009 ja 2010. Niissä haluttiin päättäväistä etenemistä. Tervetuloa alustajat, rouva Gertrud Tumpel Kugerel. Hän on ECBn johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja mikrofoni katkesi. first part of the hearing Uh, unfortunately, Mrs. Uh, uh, Tumpel Gugurel will not be able to stay with us until the end of the hearing. Ihan loppuun asti. Siksi pyytäisin, että kysymykset esitetään jo ensimmäisessä vaiheessa keskustelua tämän alustuksen jälkeen. Tehän tiedätte, että tämä kuuleminen on Tumpel Kukerille viimeinen vierailu parlamentissa ECVn johtokunnan jäsenen ominaisuudessa. Toivotan hyvää eläkettä. Sinne tuli kai mies teidän tilanne. Siitä en kyllä tykkää. Mutta näin se on. Näin maa makaa. Ettei nyt sitten aika hukata sen enempää, ainakin puheenvuoron rouva Gertu tumpel gugerellille hänen viimeinen puheenvuoronsa täällä meille tässä ominaisuudessa. Mä sitä koskaan tiedä, jos te tulevat jossain muussa ominaisuudessa. Merci beaucoup, Madame Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo puhua jälleen yhtenäisestä euromaksualueesta SEPasta. Muistuttaisin sitä, että se on suuri osa vähittäispankkijärjestelmää – se koskee pankkien, liittyy pankkien taseeseen siis, ja me tarvitsemme kilpailukykyistä palvelua ja vakaita malleja palveluiden tarjoajille. Meidän tulisi pitää mielessä, että maksupalvelujärjestelmä uudistuu edelleen tulevina vuosina verrattuna muutamaan kuluneeseen vuoteen. Näemme lisää innovaatioita, kysyntää, asiakkailta, jotka haluavat hyviä palveluita. Lisäksi turvallisuuskysymykset kiinnostavat edelleen. Jos pitäisi antaa teille vain yksi viesti tänä iltapäivänä, niin se olisi, että hoidetaan SEPA-kysymyksiä, huolehditaan innovoinnista, tehokkuudesta. Meidän pitää saada tämä asia päätökseen ja selitän lyhyesti. Ensinnäkin olemme hyvin iloisia edistyksestä, jota on tapahtunut viimeksi kuluneen muutaman kuukauden aikana siitä, että Euroopan parlamentti päätöslausemassa kaksi vuotta sitten, vuosi sitten, on antanut voimakkaasti tukea samoksi, samoin kuin viimeksi kuluneen muutaman kuukauden aikana. Nyt kun lausuntoa laaditaan, tämä on tärkeää ja auttaa meitä eteenpäin. What is needed? Uh, we have need, we have required... Mitä sitten tarvitaan? Me olemme toteuttaneet harmonisointiaskeleita menneisyydessä. Tämä ala on tehnyt tiukasti työtä sidosryhmien kanssa ja aikaansaadut asiat ovat esimerkiksi yksi formaatti tilin numeroille, IBAN-numero, myöskin standardoitu viesti, maksusäännöt, SEPA-infrastruktuurit ja yhtenäinen asetus, jota tuki parlamenttikin maksupalveludirektiivissä. Mutta jos katsotaan lukuja, niin siirtyminen SEPAan ei ole vielä kovin korkealla tasolla. Joissain erityisesti vähän pienemmissä maissa on tehty melko hyvää työtä, Luxemburg, Kypros, Slovenia, mutta myös Belgia on myös ihan etukä, etunenässä, kun siirrytään SEPAan. Espanjan myös, ja olen nähnyt hiljattain Suomen numerot, sielläkin edetään hyvin. Jos katsotaan ei-euroalueen maita, niin olisi muistettava, että se on 31 maan järjestelmä, ei euroaluetta varten, vain esimerkiksi yhdistyneestä kuningaskunnasta 82 prosenttia – euromuotoisissa maksuistaan tässä järjestelmässä. Samantyyppiset luvut koskevat Tanskaa, Ruotsia ja Latviaa, joten menestyksekkäimmät maat tässä varmasti myös hyötyvät näistä uusista palveluista. Lisäksi tämä kuluisa IBAN-numero, josta joskus keskustellaan julkisuudessa paljon. Joissain maissa on ainoastaan IBAN käytössä. Italiassa, se tuntuu toimivan ihan hyvin, joten ei se niin ihmeellistä ole, että siirrytään näihin uusiin standardeihin. Me olemme nähneet jo viimeksi kuluneiden vuoden aikana, että itsesäätelyllä on omat rajansa. Kyllä tällä sektorilla on pyritty moniin ratkaisuihin, mutta aika on kulunut useita vuosia ja mielestäni – lainsäädäntöä harkitaan nyt kaikkien puolelta, jotka ovat tässä prosessissa mukana ja sitä pidetään nyt välttämättömänä askeleena, jotta tämä siirtymä saataisiin hoidettua päätökseen. Ja lopulta, että siirtymäajasta tulisi lyhyempi. Komission ehdotuksesta, mitkä ovat keskeisimmät kysymykset, tekniset vaatimukset eivät ole ristiriitaisia – Käsittääkseni suurta tukea on tälle ajatukselle, että 12 kuukautta päätöksen jälkeen tämä saataisiin ja suoravelotus osa, osalta kahden vuoden kuluttua. Jotkut ovat esittäneet yhtä kautta, vain sitten nämä maksut me emme voi kommentoida sinänsä tätä tai tuoda kantamme julki, mutta – tärkeää on se, että parlamenttikin huomioi sen, että tähän kysymykseen tarvitaan selvyyttä. Ja tämän kysymyksen ulkopuolelle jättäminen ei sinänsä olisi ratkaisu. Yksi vähän kiistanalainen kysymys ehkä on se, pitäisikö komissiolla olla oikeus muuttaa tätä asetusta. Tukisimme komission kantaa, että tiettyjen teknisten vaatimusten osalta liitteessä olisi hyvä, jos muutokset voitaisiin tehdä melko yksinkertaisesti. Se olisi tukemisen arvoinen asia meistä. Noista maksuista jo puhuinkin ja sitten me olemme julkaisseet oman kantamme, Kopen kannan. Siinä on kaikki yksityiskohdat tukisimme myös sisältää hyvin pitkälti. What is important also that we get the directive moving. Tärkeää on, että saadaan suoraveloitus kysymyksessä edistystä aikaiseksi. Se on tärkeä osa SEPAa. Sorveloitus tarjoaisi hyviä palveluita kaikille ja myöskin turvallisen välineen. Siksi on tärkeää hoitaa nämä maksukysymykset, jotta saadaan tämä tärkeä osuus hoidettua. Migration have mentioned, we would support the general... Ja kuten tuin 2013 tukisimme sitä tilisiirroille ja 2013 määräajaksi suora veloituksen osalta. Te olisi muistettava myös, että vuoden 2012 marraskuun ensimmäisen jälkeen, päivän jälkeen ei ole mitään asetusta voimassa delegoiduista säädöksistä. Komissiolle delegoitu toimivalta tässä on otettava huomioon sidosryhmät, Tähän on selkeät menettelyt ja tärkeää on, että eurojärjestelmää kuullaan eri askeleista. Suuri, suurista maksuista ne voitaisiin jättää ulkopuolelle. Nekin noudattelevat varmasti vähitellen sepasääntöjä, mutta nyt on vielä vähän liian varhaista. Lopuksi. Sepa on tärkeä osa eurooppalaista yhtenäismarkkinahanketta. Se on tärkeä maksupalvelun tarjoajille. Lisäksi se on tärkeää, jotta tämä sara voi olla kilpailukykyinen ja keskittyä panneurooppalaisiin innovaatiohankkeisiin. Siksi on hyvin tärkeää läheisesti, hyvin yksityiskohtaisesti keskustella tästä aiheesta ja sopia päivämäärästä mahdollisimman pian. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia rouva. Kuten totesinkin, saatte mahdollisuuden nyt myös vastata kysymyksiin. Hän nimittäin joutuu lähtemään. Nyt on oikea aika sitten hänelle kysymyksiä. Vielä ei ole puheenvuoropyyntöjä. Ai, Rova Esaja, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Jos komissiolle pitäisi antaa delegoituja toimivaltoja teknisten vaatimusten osalta, niin miten teidän mielestänne sidosryhmiä tulisi kuulla? Tulisiko perustaa jonkinlainen muodollinen toimi, eli nythän meillä on SEPA-neuvosto. Voisiko se olla oikea paikka, jossa kuultaisiin sidosryhmien kantoja? Tehän itse sanoitte, että on erittäin tärkeää, että asianmukaisia sidosryhmiä kuullaan tässä prosessissa. Ja parlamenttihan ei kovin hanakasti anna delegoituja toimivaltoja tämän talon ulkopuolelle. Me haluamme lainsäädäntövaltaa pitää itsellämme. Eli mikä olisi teidän näkemyksenne siitä, että millä foorumeilla näitä sidosryhmiä tulisi tasapuolisesti kuulla ja kohdella? Uh, of course the Council, which was established niin, SEPA-neuvostohan perustettiin vuosi sitten ja meidän täytyy toden tottakin järjestää keskustelua niin elinkeinoelämän viranomaisten kuin kuluttajienkin kesken. Ja varmasti tällainen sidosryhmien kanssa käytävä keskustelu olisi hyvä keino, hyvä foorumi. Äh, äh, Kiitos paljon. Minulla olisi julkiseen sektoriin liittyvä kysymys. Sain sellaisen kysym- käsityksen, että siirryttäessä uuteen järjestelmään julkinen sektori ei ollut ihan yhtä ripeästi siinä mukana kuin EKP olisi toivonut tai ajatellut, ja se olisi ollut tärkeää koko siirtymässä koska julkisella sektorilla olisi voinut olla näin johtava rooli. Onko tilanne nyt muuttunut vai onko tässä paljon eroja maiden kesken? No melko erilainen tilanne on eri maissa. Joissain maissa, jos tämä prosessi on hyvin järjestetty kansallisella tasolla, että on paikallisia tai kansallisia SEPA-foorumeita, niin – ne maat, jotka ovat edenneet paremmin, ovat hyötyneet selvästi. Kaiken kaikkiaan julkisen sektorin siirtymää on 14 prosenttia. 14 prosenttia. Belgia, Ranska, Espanja, muutama muu maa tekevät myös kovasti työtä nyt, jotta julkinen sektori saataisiin siirtymään sepä järjestelmään. Vielä lisäkysymys. Suuret yritykset, kuten EDF, ja muut. Minä olen halunnut, että, että esimerkiksi loma ja muita maksuja yrittäisin min, minun tililtäni, mutta minulle sanottiin, että se on mahdotonta. Miksi se ei ollut mahdollista? Tutkitteko sitä? Me olemme Egyptissä siirtyneet hyvin aikaisin tähän järjestelmään. Henkilöstöjäsenet tulevat monista maista ei voivat käyttää kotimaidensa tilejä, eikö niin? Oh, då blir så Euh, Onko muita kysymyksiä? Jos ei, Rova Tumpel, kiitokset teille kovasti vielä kerran ja, ja hyvää tulevaisuutta. Ehkä joskus nähdään parlamentissa 2014-2019. Katsotaan me sitten sitä keskenämme. Kiitoksia teille. Bon, on va continuer avec... Kun nyt jatketaan kuulemista. Seuraavaksi Rova Anfili, onkohan täällä? Madame Anfili. Rova Anfil, Fili hän edustaa BEUC, Euroopan kuluttajajärjestön lainopillista osastoa. Hän kertoo käytännön huolista kuluttajien näkökulmasta ja sen jälkeen välittömästi puolestaan kuulemme palveluntarjoajia maksujärjestelmistä ja palveluista. Herra Gerard Hartzing, hän on EPCn puheenjohtaja ja varapääjohtaja myös ABN Amropankissa. Sen jälkeen Ruud Waldhöferiä. Hän johtaa EBFBR ja hän on johtajana myös City Global Transaction Services yksikössä. Ja vielä Narinda Vigietä. hän johtaa pankkivälistä suhteita käsittelevää osastoa Grediak Tämän jälkeen sitten meillä on toinen kierros kysymyksiä ja vastauksia. Ja sen varten muistuttaisin kuitenkin kaikille vielä, että jos mahdollista, ettei rouva Anfili, teillä on 10 minuuttia, että ylittäisi sitä. Muilla on oikeus seitsemän minuuttia. Pyydän teitä kunnioittamaan tätä puheaikaa. Rouva Anfili, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ennen kaikkea minä haluaisin ehkä tulkeille varoittaa, että tässä on hiukkasen eroa verrattuna siihen tekstiin, jonka olen toimittanut, ja verrattuna siihen, mitä aion nyt suullisesti sanoa. Euh, Ensinnäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa Euroopan parlamentissa kutsusta meille BEUC-llekin tulla kuulemiseen keskustelemaan Sepasta. Meillä on jo 50 vuotta toimintaa ollut. Me olemme Brysselissä edustamassa kansallisia kuluttajajärjestöjä. Olemme toiminnassa 31 Euroopan maassa. Me ajamme kuluttajien etuja rahoitusmarkkinoillakin se on yksi meidän painopisteistämme. Seppa totta kai kuuluu myös tähän. Yhtenäismarkkinoiden luominen maksupalveluissa, eli SEPA luominen on jatkuvasti ollut esillä yhtä tärkeänä hankkeena kuin 2002 euron käyttöönotto. Tällä kertaa me haluamme korvata kansalliset maksujärjestelmät ja palvelut palveluilla, joita voitaisiin käyttää 32 maassa kaikissa euromaksuissa. Yhdellä esimerkillä kuitenkin aloittaisin. Se osoittaa ehkä hiukkasen, että asiat eivät ihan niin sujuvasti kuitenkaan vielä etene. Ensimmäinen esimerkki on Ranskan ja Belgian välillä. Ensimmäinen belgian parkki Fortis, se on siis kaikki suurimpia, ja BNP Varivas muodostavat uuden ryhmän BNP Varivas Fortis nimisen, jos olette jossain belgialaisessa konttorissa ja tavallinen siirto on 30 senttiä maksava, jos sitten samanlainen tilisiirto tehdään Ranskassa samassa yhtymässä, niin se on kymmenen kertaa kalliimpi, vaikka se on sama transaktio. Miten kuluttajalle selittää tällainen ero hinnoissa saman yhtymän sisällä? Totta kai voi miettiä myös, mikä on SEPAn etu tai edut, kun saman yhtymän sisälläkin on jo näin valtavia hintaeroja. Mitä sitten tulee itse SEPA-hankkeeseen, niin kuluttaja, ei, kuluttajat eivät ole juurikaan tätä peräänkuuluttaneet, koska pääosin he omassa maassaan suorittavat maksuja. Totta kai voisitteko puhua vähän hitaammin, koska tulkit eivät pysy perässä, olkaa hyvä. On voit bien qu'il est difficile. Ymmärrän, että on vaikea edistää kuluttajien parissa sepaa siihen perustuen, kun ajatellaan, mikä on heidän arkensa. Itse asiassa kuluttajärjestöjen tuki SEPA-hankkeelle enemmänkin johtuu uskosta eurooppalaiseen hankkeeseen yleensä ja myös heidän nimenomaisen toiveensa, että vihdoinkin saataisiin aikaan todelliset rahoitusmarkkinat, markkinat, nyt ollaan vielä hyvin kaukana, ainakin jos ajatellaan kuluttajien näkökulmaa. Vielä totta kai on liian varhaista ruveta määrittelemään, hyötyvätkö kuluttajat tästä keskipitkällä tai pitkällä kävellä yhtään mitään. Mutta jos halutaan antaa sepalle mahdollisuus, täytyy tietyt ehdot täyttyä ensinnäkin. Meidän täytyy saada maksu palvelumarkkinoille sellaisia palveluita, jotka vastaavat kuluttajien odotuksia. Toiseksi, kuten selitän myöhemmin, meidän täytyy miettiä myös hallintomallia päässä Euroopan tasolla. Ensinnäkin näistä maksupalveluista, jotka vastaisivat kuluttajien odotuksia. Jotta voitaisiin taivutella kuluttajat vaihtamaan jo nyt tai piakkoinkin maksupalvelussa kansallisella tasolla, jos nyt ovat tyytyväisiä siihen SEPA-maksupalveluihin, niin eurooppalaisten kuluttajien täytyy olla vakuuttuneita siitä, että nämä uudet maksupalvelut ovat luonteelta sellaisia, että siitä tulee jotain hyötyä ja etua. Ennen kaikkea kolme luonnonpiirteitä voidaan ajatella. Ennen kaikkea näiden palveluiden täytyy olla tehokkaita. Toisin sanoen nämä maksut täytyy suorittaa ilman virheitä ja oikea-aikaisesti. Toiseksi näiden täytyy olla varmoja maksukeinoja niin, että ei ole mitään suurta petosriskiä. Muutoin tässä kuluttaja kärsisi kuluttajat tietävät että loppujen lopuksi he maksavat viulut viime kädessä. Ja sitten kolmanneksi näiden palvelut täytyy olla kohtuuhintaisia. Ensinnäkin täytyy pitää mielessä, että suurin osa maksupalveluista kuluttajien parissa ovat ikään kuin perustuotteita. Toisin kuin niitä tarvitaan joka päivä maksujen laskujen tai ostosten suorittamiseksi. Ja ne eivät ole mitään luksustuotteita, jotka edellyttäisivät isoa marginaalia hinnoissa. Ennen kaikkea jos ajatellaan tilisiirtoa ja sepa maksusuoritusta, suoraveloitusta, niin me olemme jo olleet suotuisia kyllä tätä asetusta kohtaan, ei pelkästään sisällön vuoksi, vaan oikeastaan SEPA on oikeastaan ainoa alue, jossa vihdoinkin saadaan jotain yleisyydellistä aikaan. No niin, ensinnä kaikkea mitä voidaan sanoa tämän tekstistä, niin ottaisin kolme kysymystä esille meille tärkeistä asioita. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy kahteen määräaikaan siirtymää varten. Me tuemme tätä käsitystä myös. Haluamme kaksi määräaikaa. Ensinnäkin, jos ajatellaan kansallista tilinsiirtoa tai sepatilinsiirtoa, siinä ei ole mitään ongelmaa yleisesti kuluttajien parissa, koska se on ollut samantyyppinen kaikkialla muutenkin jo. Sitä paitsi, jos mennään markkinoille nopeammin kuin sepa maksu, niin näin suurempi määrä kuluttajia pääsee tutsumaan siihen. Sen sijaan, että jos siirrytään SEPA-maksusuoritukseen, niin se on sisällöltään paljon suurempi muutos suuremmalle osalle kuluttajia, ja se edellyttää paljon hitaampaa siirtymistä. Toiseksi, tämä liittyy myös tähän tekstiin, me tuomme kaikki toimenpiteet, joita tarkoituksena on taata kuluttajien luottamus SEPA-maksujen turvallisuuteen. Näin voidaan rajoittaa maksujen petoksmahdollisuuksia. Ja tätä me siis haluamme tukea. Kolmanneksi mainitsisin vielä yhden seikan, joka meille on ongelmallinen, tai ehkä sitä voisi kohentaa vielä. Tämä liittyy siihen, että ei ole mitään palautusmaksua, jos on kiinteäsummainen maksu suoritettu. Ehkä tätä asetusta voitaisiin käyttää yhtenä mahdollisuutena mahdollistaa tämä, että voidaan palauttaa hallitummin. Ainakin tätä tekstiä täytyy korjata niin, että tällainen mahdollisuus olisi rajallisempi ja näin olisi väärinkäytöksiä tässä. Emme ole ollenkaan sen puolesta, että olisi mitään erityisohjelmaa tai järjestelmää EPCssä. Sitten lopuksi tästä kysymyksestä vielä olemme ymmärtäneet, että se on erityisen tärkeä, nimittäin nämä vaihtomaksut – joita käytetään näissä otoissa. Ensinnäkin tämä ei välttämättä kuulu kuluttajajärjestöjen toiminta-alaan sinällä, että ruvetaan näitä määritelmiä. Kuitenkin kuluttajajärjestöt ovat sen puolesta, että meillä on avoimet järjestelmät. Näin kuluttaja voi ymmärtää paremmin, mitä hän maksaa. Oli se sitten kyse suorasta tai välisestä maksusta ja tietää, mitä palveluita on saanut maksun yhteydessä. Tämä MIF-järjestelmä on hyvin epämääräinen ja harhauttava kuluttajan kannalta, koska siinä ei tiedetä, mitkä ovat maksujen summat. Joskus ne ovat hyvin korkeita verrattuna todellisen transaktion kuluihin. Ja näin kuluttaja ei oikein tarkkaan tiedä, mitä nämä maksut merkitsevät. Ne tulevat kuitenkin loppujen lopuksi palveluiden ja tuotteiden hintoihin. Se, että Tämä on käytössä vain kuudessa maassa, niin tämä osoittaa hyvin, että sepä maksu voisi toteutua muillakin keinoin. Suuri osa eurooppalaisia kuluttajia maksaa nimenomaan tämän myös tilinhoitomaksujen yhteydessä. Tästä syystä me olemme ottaneet suotuisasti vastaan komission esityksen, jossa halutaan sellainen maksujärjestelmä, jos esimerkiksi on hylätty tai evätty tai palautettu maksu. Vielä yksi kohta minulla olisi. Sitten näistä miffeistä vielä, että oikeastaan mitä syytä, että kuluttajat maksaisivat investoinnista SEPAn yhteydessä tai kun kuitenkaan he eivät pääasiallisesti ole hyödynsaajia. Sitten vielä SEPAn hallinnototavasta Euroopan tasolla. Jos ajatellaan näitä standarditöitä, niin SEPA-hallinto alusta alkaen on ollut hyvin epätasapainoinen, koska EPC sisältää pelkästään maksupalvelujen tarjoajia. Customer Stakeholder Forum, joka siihen kyllä on kytketty, on pelkästään neuvoantava ja vain täysistunto EPCssä saa lopullisen sananvallan. Me olemme usein otteeseen olleet mukana kokouksissa, kuulemisissakin loppujen lopuksi kuitenkin vain ne jäsenet, jotka ovat EPCssä mukana, tekevät päätökset. Mikä, mikälaista neuvottelijastarmia ei ole toteutettu, ei ole mitään riippumatonta päättäjää mukana. SEPA-neuvosto, johon me panimme toiveitakin, ei ole halunnut toteuttaa tätä tehtävää. Siksi me haluaisimmekin tämän tilalle ja se paikka on yksi hyvä tilaisuus tässä niin, että me saisimme sellaisen standardointitahon, joka on riippumaton, jossa olisi kaikki osapuolet edustettuina. Erityisesti tämä pitää tilisiirtoja ja suoraveloituksia, koska tässä on nyt tulossa innovoivia mahdollisuuksia tilisiirron ja suoraveloituksen kohdalla niin, että muutkin toimijat kuin pelkästään pankit olisivat tässä päällimmäisenä. Lopuksi haluaisin kertoa kuluttajien huolista liittyen maksupalveluihin ja ohi SEPAan. Kerroimme jo SEPAan liittyvistä huolistamme. Ennen kaikkea lyhyellä aikavälillä on huomattu, että on olemassa tiettyjä riskejä, jos ajatellaan kansallisia pankkikortteja, miten tehokkaita ne ovat kuluttajan kannalta. Mutta mainittakoon myös vielä yksi kohta, nimittäin keskustelu, jota käydään tällä hetkellä mahdollisuuksia vai rajoitusta saada käteistä. Jossakin maissa tätä keskustelua käydään hyvinkin vilkkaasti. Nyt on jo pyrkimyksiä ollut rajoittaa pankkiautomaatteissa saatava käteisen määrä. Tässä on unohdettu kokonaan, että monet eurooppalaiset eivät voi käyttää mitään muuta maksukeinoa kuin käteistä rahaa. Voi olla, että tämä johtaa myös lopuksi myös syrjäytymiseen rahoitusasioissa käteinen on yksi keino kerätä monia henkilötietoja. Myöhemmin tässä törmätään ehkä ongelmia myös tietosuojan näkökulmasta. Vielä lopuksi, koska meidän täytyy hyödyntää myös kilpailun myötä kuluttajia, ja jos käytetään vähemmän käteistä jatkossa, niin ehdottomasti pitäisi myös muita hintoja laskea muissa maksumuodoissa, jos käteinen enää ole mahdollista. Näitä kysymyksiä ei ole ratkaistu. Nyt on elinaikaista ryhdytä, ryhtyä toimiin ja rajoittamaan käteisen saatavuutta. Minä en esitä mitään, niin kyllä tämä on ihan viimeinen virke nyt ja emme sinällään vastusta tällaista vallankumousta maksupalveluissa, mutta emme mitään avointa shekkiä halua kirjoittaa. Puhuin aika pitkään, koska minä edustan pelkästään käyttäjiä täällä yksinään tässä paneelissa, niin siinäpä se kiitos. Puheenjohtajalma mikrofonia. Merci. Uh, I shortened the text. Uh, Kiitoksia. Minä itse uh, hiukan lyhensin tekstiäni, jotta voin puhua seitsemässä minuutissa. Niin hyvät kuulijat, maksuneuvoston puolesta haluaisin kiittää tätä valiokuntaa tästä mahdollisuudesta voida käydä vuoropuhelua teidän kanssa. Pankkienhan täytyy toteuttaa harmonisoitu SEPA-järjestelmä, jotta eurooppalaiset maksut voisivat olla mahdollisia. Me olemme sitä mieltä, että pankkien itsesääntelyn tarkoitus ei ole tuputtaa asiakkaalle mitään siirtymää SEPAan. Tällä hetkellä Euroopan unionin lainsäädäntö e- kieltää sen, että tämä pakotettaisiin. SEPAhan on aloite, jonka on tehnyt Äh, ovat tehneet hallitukset ja poliitikot. Sen vuoksi nimenomaan lainsäätäjien täytyy äh, asetusten kautta äh, saattaa järjestyksen asianmukaiset säännöt. Komissio on ehdottanutkin asetusta. Ensimmäinen huolenaiheeni on se seuraava. Keskuspankin julkaisemat tiedot ovat osoittaneet, että tätä suoraveloitusmallia jota SEPA käyttäisi, käytetään jo laajalti Euroopassa. Tämä malli perustuu siihen suoraveloitusmalliin, jota käytetään monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Noin 30 miljardia tai eli 73 prosenttia näistä suoraveloituksista on prosessoitu Itävallassa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa. Ähm, meille on, äh, meidän on annettu ymmärtää, että tämä järjestelmä perustuu kansallisiin äh, konsepteihin, jotka kunnioittavat äh, lainsäädäntöä, jopa menevät maksupalveludirektiivin yli, jotta voivat ähm, asiakkaiden tarpeisiin vastata. Nämä suoraveloitusmallit sisältävät muun muassa vapaaehtoisia piirteitä, jotka edesauttavat juuri tätä päämäärää. Komission ehdotuksessa kuitenkin halutaan tehdä myös pakollisi, pakolliseksi eh, se, että eh, palveluiden tarjoajat mahdollistavat eh, suora piirteitä. Näin muodoin neljän tuhannen pankin, jotka ovat jo SEPAa soveltaneet, niiden tulisi investoida uudestaan tähän maksuarkkitehtuuriin. Ja siitä johtuisi, että suorasti tai epäsuorasti kuluttajat joutuisivat maksamaan viulut. Tämä olisi Euroopan parlamentin, ECOFINin ja komission ja EKPn tavoitteiden vastaista, nimittäin sen, että SEPAN tulisi alentaa maksupalveluiden hintoja. Tulisi muistaa, että nimen että asiasta päätettiin vasta viime, ihan hiljattain Euroopan parlamentissakin. Ähm, mikään ei viittaa siihen, että nyt tulisi äh, kirjoittaa koko paketti uusiksi. Se, että nämä piirteet tehtäisiin pakollisiksi, jotka tällä hetkellä ovat vapaaehtoisia SEPA-ohjelmassa, saattaisivat olla kuluttajien etujen vastaista, kuluttajien, jotka käyttävät suoraveloitusta, koska se olisi liian mutkikasta. Ja siksi markkinat turvautuisivat vähemmän tehokkaisiin maksuinstrumentteihin. Meidän tulisi saada aikaan hyvä tasapaino tehokkuuden ja turvallisuuden välillä yhteisessä kirjeessään äh, keskuspankki ja komissio meille suosittivat äh, tai totesivat, että niin sanottu äh, faktuaalinen ja toisaalta havaittu turvallisuus eivät yhtä, niiden välillä yhtä, ei välttämättä ole yhtäläisyysmerkkejä. Meidän markkinat eivät tue tällaista koetun uhkan skenaariota, riskiskenaariota, ja sen vuoksi tällaisten piirteiden, vaihto, vapaaehtoisten piirteiden pakolliseksi tekeminen ei olisi hyvä asia. Toiseksi, me olemme tietoisia siitä, että minkälaisia täytäntöönpanovaltoja komissio haluaa toteuttaa delegoiduin säädöksin. Se ei ole sen enempää perusteltua kuin tehokastakaan, että tällä tavalla teknisiä standardeja määritetään lainsäädännön keinoin. Ei ole asianmukaista se, että komissio tällä tavalla omaksuu teknisen roolin, joka liittyy maksujen toteutumiseen. Mitä tulee Euroopan komission toimeenpanovaltoihin, delegoiduin laein tehdä teknisiä muutoksia, ei mielestäni ole hyvä asia. Tässähän astutaan subsidiariteetin ja oikeasuhtaisuuden varpaille. Meidän täytyy ymmärtää se, että maksujen alueella pankkien itsesääntely on osoittautunut kaikkein tehokkaimmaksi tavaksi luoda ja ylläpitää kustannustehokkaita maksujärjestelmiä. Meidän näkemyksemme näkemyksemme mukaan artikla, komission ehdotuksesta tulisi poistaa useita artikloja. Jos lainsäätäjä päättäisi antaa komissiolle tällaiset täytäntöönpanotoimivallat, ainakin pitäisi varmistaa se, että jos teknisiä vaatimuksia muutetaan, niin Euroopan keskuspankin tulisi saada lausua omat suosituksensa sen oman perussopimuskirjansa 22 artiklan mukaisesti. SEPA asetus sisältää niin teknisiä standardeja kuin bisnessääntöjäkin. EPC on iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja puheenjohtaja ovat halunneet rajoittaa liitteen ainoastaan teknisiin standardeihin. Ja sitten MIFistä sen verran, että Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että maksupalveluiden tarjoaminen on kaupallista toimintaa. Tarvitaan elinkelpoinen bisnesmalli, se on ymmärrettävä. Ehdotuksen artiklassa 6 sanotaan, siteeraan, mm, suoraveloituksesta ei tulisi suoraan veloituksiin ei tulisi soveltaa tällaisia maksuja. Ja artiklassa 7 itse, asiaan, itse asiassa astutaan luottamuksellisuusvaatimuksen ja oikeasuhteisuuden vaatimuksen varpailla. Oikeasuhteisuusperiaate, jossa puhutaan Euroopan unionin perussopimuksen artiklassa 5, sanotaan, että unionin lait eivät saa mennä sen pidemmälle kuin mikä on tiukasti pakollista, jotta perussopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. SEPPA-asetuksen tarkoitus on se, että kansalliset maksujärjestelm- kansallisista maksujärjestelmistä siirrytään eurooppalaiseen maksujärjestelmään. Ja meidän täytyy pitäytyä välttämättömässä me olemme myös sitä mieltä, että artiklassa 6 on tehty lievä arviointivirhe, joka liittyy suoraveloitusmaksujen maksuihin. Me ihmettelemme sitä, mi, tai me olemme sitä mieltä, että MIF-maksujen tulisi päteä niin eurooppalaisiin kuin äh, kansallisiinkin maksoihin, ja nämähän ovat Euroopan kilpailulainsäädännön ulkopuolinen asia. Täytyy myös muistaa, että MIFin piiriin kuuluu tällä hetkellä sellaisia transaktioita, jotka poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Me olemme sitä mieltä, että kuluttajien etujen mukaista ei ole maksaa tällaisia siirtomaksuja enempää kuin maksimissaan 8,8 eurosenttiä. Siksi me suositamme, että artikla 6 otettaisiin pois ehdotuksesta. Lopuksi, hyvät kuulijat, halua, lopu, lopuksi haluaisin korostaa sitä, että nyt tilanne on sellainen, että SEPA voidaan saada menestyksekkääseen päätökseen. Ja tämän tulisi olla mielessämme, kun SEPA-asetuksesta puhumme jatkossakin. Kulut kuluttajilla on käytössään asiakirja SEPA for Consumers. Se on tuolla salin ulkopuolella, joten olkaa hyvät ja ottakaa se ja lukekaa. Euh, Seuraavaksi sitten Rova Wandhofer. Madame la Présidente. Euh, thank you very much personally and on behalf... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon Ekon valiokunnalle ja esittelijä Sari Esajalle tähän mennessä tehdystä loistotyöstä. Haluaisin lyhyesti selittää, miksi SEPA on tärkeä. SEPA on yhtenäismarkkinoiden yksi rakennelman osa. Komission tutkimukset ovat osoittaneet muutama vuosi sitten jo, että 100 miljardia euroa voitaisiin säästää integroinnista tällä alalla. Mm. Euron euron käyttöönotto on tärkeä osa tässä ja SEPA on tärkeä osuus tällaisia aloitteita, kuten sähköisen kaupan tukeminen, sähköinen laskutusjärjestelmä ja tietenkin yhtenäis markkinoiden luominen kaiken kaikkiaan. Nyt ajatuksena on se, että voidaan huolehtia suoraveloituksesta rajat ylittävästi uutuus, josta kuluttajien pitäisi voida hyötyä. Yritykset, jotka toimivat tietyn standardin mukaan, säästävät kustannuksia, toimivat tehokkaammin ja tämä mahdollistaa yritysten laiman toiminnan kautta EUn markkinoiden ja tämä myöskin tukee EUn sisäistä kauppaa. Näin todella hyödytään yhteisestä valuutasta. Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta asetuksesta tulee menestys? me haluaisimme esittää muutamaa periaatetta. Ensinnäkin huolehtia maksimiharmonisoinnista. Tämä harjoitus todella on sellainen, että siirrytään oman euroalueen standardeista pan-eurooppalaisiin ratkaisuihin, jotta pankit ja muut maksupalveluiden tarjoajat joutuvat kilpailuun. Myöskin selvitystyötä tekevät. Ja sitten vähittäis maksujärjestelmän integroiminen kautta euroalueen. Sitä me haluamme, emme vähempää. Emme halua myöskään turhia vaihtomaksuja, erityisesti sitä, että kuluttajien on odottava omista rakenteistaan. Tässä vaaditaan sekä yrittäjiltä että kuluttajilta liikaa. Ei saa haitata innovaatiota ja tulevaa kilpailua, erityisesti delegoitun toimivaltaan viitaten. Me tarvitsemme avoimen foorumin. Olen Neben ja Sarjesajan kanssa siitä, että sepä neuvosto on hyvä taho hoitamaan kuulemisia. Nyt ei edetä liian nopeasti. Kuluttajilla ja yrityksillä on oltava mahdollisuus sopeutua, mutta ei liian myöhään, koska meidän pitää voida hyötyä integroitumisesta eurooppalaisessa yhteisössämme. Parlamentti on jo pyrkinyt auttamaan tässä kysymyksessä ensimmäisenä maksimiharmonisointi. Komission ehdotus on melko hankala, kun tätä ei saada heti aikaiseksi, kun ajatellaan epäsuoria mandaatteja, joita on annettu verrattuna SEPA-järjestelmään. Itseensä siksi on hyvin tärkeää määritellä asiat hyvin tarkkaan, maksujärjestelmät, jotka toimisivat samalla tavalla yhdessä maassa ja rajat ylittävästi. Yhteen myös. Nämä asiat on määriteltävä selkeämmin ja lisäksi tarvitaan totta kai myöskin mahdollisuuksia – sellaisille järjestelmille, jotka eivät ole laajalti käytettävissä? Siirrettäisiinkö ne SEPA-järjestelmään vai suljettaisiin tietyn siirtymäkauden jälkeen? Hyvin tärkeää tässä yhteydessä on nähtävä iso standardipuitteet kaiken kaikkiaan, koska muuten ei saada harmonisoituja standardeja eikä kuluttaja voi helposti siirtyä palveluntarjoajasta toiseen, jos ajatellaan, että on erilaisia standardeja. Esittelijä on parantunut, parantanut jo tekstiä monella keskeisellä alalla ja me mielellämme teemme lisää yhteistyötä tässä yhteydessä. Toisena seikkana soveltamisala alun perin suurien summien maksut myöskin katettiin vahingossa. Nyt jopa Euroopan keskuspankki on samaa mieltä siitä, että niiden ei soveltamisalaan tulisi kuulua. Tämä ei ole siis enää tärkeä asia. Sitten nämä maksut. Jos te nyt luette, niin niin nopeasti tulkki rukat eivät voi seurata teitä. On the transition costs, uh, very important that... Tämä kustannuksista on tärkeää, ettei kuluttaja pakoteta käyttämään, sisällyttämään näitä kaikkia omiin järjestelmiinsä. Muistuttaisin siitä, että kulut edustajia ei ole kuultu standardien käytöstä komission puolesta. Aina puhuttiin loppu päivämäärästä, mutta ei siitä, että velvoitetaan asiakkaat itse tekemään jotain ratkaisuja on varmasti tarjolla. Pitäisi huolehtia siitä, että ei ainakaan kielletä asiakkaita esittämästä asioitaan isostandardien mukaisesti. Me olemme esittäneet kompromissisanamuotoja tässä yhteydessä – Neljänneksi tulevat innovaatiot. Liitteessä, jossa on tekniset vaatimukset tähän lainsäädäntöön liittyen, pitää kirjoittaa niin, ettei päivitys ole tarpeen vuoden kahden välein, koska maksujärjestelmän muutokset, keskeiset tekniset muutokset vaativat aikaa. Lisäksi tarvitaan tiettyä varmuutta käyttäjien kesken, jotta opitaan ymmärtämään, miten asiat toimivat käytännössä. Jos tällaista toimivaltaa komissiolle annetaan ja niin komissio päättää tehdä muutoksia vuosittain, niin koko tilanteesta tulee melko sekava. sekava. Me olemme esittelijän kanssa tehneet selkeitä parannuksia. SEPA-neuvoston rooli on se, että se on yhteinen neuvosto yritysten kuluttajien keskusteluiden kohteelle. Siellä on tärkeää keskustella tulevasta kehityksestä, innovaatioista. Siirtymäkaudesta komissio ehdotti kahta päivämäärää yhtä tilisiirroille että suoraveloitukselle. Meistä tälle alalle ja käyttäjälle olisi selkeämpää, jos annettaisiin yksi päivämäärä, kun asiakas joutuu käyttämään toisenlaista tilinumeroa, kun euromääräisiä siirtoja tehdään tulevaisuudessa. Me ehdotimme siis yhtä päivämäärää, joka olisi vähän myöhäisempi, se antaisi mahdollisuuden kaikille sopeutua. Ja sitten nämä MIF-maksut, Hangani jo viittasi niihin ja tiedän, että seuraavassa puheenvuorossa niihin myöskin viitataan. Euroopan pakilit on tässä samaa mieltä EKPn kanssa. MIF-maksut, jotka ovat käytössä tänä päivänä, eivät ole eduksi kilpailulle. Niistä on keskusteltava paljon, niistä ei ole keskusteltu kilpailulainsäädännön valossa toistaiseksi. Lopuksi Alku on ollut hyvä, merkittävä edistystä on tapahtunut tämän ehdotuksen parantamiseksi näin saataisiin enemmän harmonisointia aikaiseksi ja keskeistä on se, että harmonisointi parantaa kilpailukykyä, jos pidetään kiinni kansallisista toimintatavoista liian pitkään, ei saada kilpailua palvelujen tarjoajien ja järjestelmien välillä ja sitähän me ajamme takaa. Kiitos oikein paljon. Mielelläni teen edelleen yhteistyötä parlamentin kanssa. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi rouva Vigier, seitsemän minuuttia hänelläkin. Merci, madame le Kiitoksia rouva puheenjohtaja toisin sanoen. Minä tulkkien iloksi pyrin puhumaan hitaasti. Lyhentelen hiukkasen myös alustustani, että voin pitäytyä seitsemän minuuttia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä, rouva puheenjohtaja, että saimme tilaisuuden myös Gredi Agricol-yhtymässä tulla kertomaan kannoistamme asetukseen. Nimittäin jos se nyt tässä muodossaan hyväksytään, niin saattaa myllertää perusteellisesti maksumarkkinat Euroopassa. Ennen kuin nyt menee näihin huolestuttaviin seikkoihin, haluaisin kertoa jotain meidän yhtymästämme luvuin. Meillä on 54 miljoonaa asiakasta maailmalla, eli puolet Euroopassa. Se on vakaa yhtymä, 8,8 prosenttia on omia varoja, mutta se on myös osuuskuntapohjainen yritys. Siellä on yli kuusi miljoonaa osuuskuntalaista, siis he ovat asiakkaita, mutta myös osakkaita. He erityisesti ovat kiinnostuneita hallinnosta ja taloudellisesta mallista, jota kehittelemme. Sitten itse näistä maksuista meillä on vuosittain noin 20 prosenttia Ranskan markkinoista ja unionin Euroopankin markkinoissa noin 5 prosenttia. Kaiken kaikkiaan yli 7 miljardia operaatiota kuiten vuosittain. Kuten kollegatkin, niin tämä on hyvä aloite toki meidänkin mielestämme, koska näin voidaan viimeisetkin epäröijät vakuuttaa näistä toimenpiteistä, jotka täytyy hyväksyä, koskee sekä tilisiirtoja että suuraveloituksia. Muistutettakoon, että nämä ovat olleet käytössä jo asiakkaiden parissa viiden tuhannen pankin tarjonnassa sekä tilisiirrossa että suoraveloituksissa. Tämä palvelee, tämä ovat pankkien luomia palveluita ja ne ovat niin kutsuttuja universaalia palveluita ja ne ovat yhteensopivia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun te haluatte varoja siirtää, jos te tiedätte pankkitiedot häneltä, niin ei edes mietti sitä, Pystyykö teidän pankkinne tekemään tämän tilinsiirron? Sitä pidetään itsestään selvänä. Tämä liittyy oikeastaan siihen, mitä Rova Fili äsken totesi, että on tavallaan kyse peruspalveluista. Yksikään asiakas ei kanna huolta siitä, menevätkö varat perille maksun saajan tilille tai sitten periä, jos jotain maksua suorittaa joltain pankkitililtä, niin ei hän kanna huolta siitä, mikä pankki hoitaa tämän siirron. Toisin sanoen on kyse universaalista ja yhteensopivasta palvelusta. On erittäin tärkeää pitää tämä mielessä myös jatkossa tässä keskustelussa. Tämä on mahdollista vain siitä syystä, että pankit, ehkä tässä minä nyt voisi sanoa jotain, joka ei välttämättä miellytä kilpailupääosastoa, mutta nimittäin pankit ovat päässeet yksimielisyyteen yhteisistä säännöistä samoista palvelutasoista, samoista standardeista, koska he ovat kehittäneet vaihtoja, kompensaatiojärjestelmiä asiakkaiden hyväksi ja tiedoksi, että turvallisuuden taso on sellainen, että valvontaviranomaisetkin ovat tätä vaatineet. Siksi asetusehdotus on hyödyllinen ja tarpeellinen. Kuten Ruut äsken totesikin, että voidaan yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle meidän eurooppalaisia maksujärjestelmiämme. Mutta meitä huolestuttaa seuraava. Tämä yhteensopivuuden käsite maksujärjestelmässä ei saa käydä niin, että jotta voitaisiin luoda tällainen yhteiseurooppalainen järjestelmä kovassa kiireessä, niin unohdetaan jotkut pankit tietyillä markkinoilla ja siellä ehkä tehdään investointeja, jotka eivät vastaa pankin asiakkaiden tarpeita. Ajatellaanpa esimerkiksi kiinteäsummaista maksua, eli tässä ei voida enää operaatiota kumoa jälkikäteen tai kiistää. Perijät ja maksajat ja keskuspankki Ranskassa katsovat tätä hyvin karsaasti. Nimittäin on ajateltu, että se ei välttämättä mene ihan direktiivin suuntaan, maksupalveludirektiivin suuntaan. Tässä on kuitenkin enemmän kannettu huolta maksajista. Ja voi olla, että tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maksua suorittavat pankit joutuvat investoimaan, jotta voivat vastaanottamaan myös näitä maksuja, eli tämä reachability-määräys 5.1 artiklassa vaikka asiakkaat eivät haluakaan sitä. Jos nyt käy niin huonosti, että saa tällaisen operaation, he joutuvat hylkäämään nämä isoissa määrin ja se tietenkin myös vie pohjaa luottamukselta asiakkaiden parissa, joka täytyy heillä kuitenkin olla järjestelmä. Tämä on yksi kompastuskivi. Toinen ongelma liittyy määräyksiin, jotka liittyvät taloudelliseen malliin ja siihen, ettei voida vaihtoa maksuja periä, miffejä suoraveloituksia. täytyy miettiä ensinnäkin, miksi joillakin markkinoilla, nämä kuusi maatahan täällä jo mainittiinkin, että on tällainen MIF ja miksi muissa maissa ei ole. Haluaisin vain tuoda esille, että nämä kuusi maata, joissa on olemassa MIF suoraveloituksissa, edustavat yli 70 prosenttia kaikista suoraveloituksista Euroopassa muissa maissa, joissa ei ole MIFiä, niin se johtuu siitä, että sitten kun SEPA-direktiivi tuli voimaan 2009 marraskuussa tilisiirrossa, niin ei ole huomattu mitään merkittävää siirtymää niilläkään markkinoilla. Toisin sanoen minä uskon, että on todellakin hyvä tuoda julki, että maksujärjestelmät oikeastaan rakentuvat vuosien saatossa. On hyvin vaikea ruveta yhtäkkiä muuttamaan taloudellista mallia äkkiseltä, koska se saattaa viedä ja horjuttaa markkinoilla. Siksi minä olen sitä mieltä, että tänä päivänä ensimmäiset esitykset, joita Rova Esaja on tehnyt esittelijänä, ovat hyvin rohkaisevia. Me olemme kyllä valmiita jatkamaan vuoropuhelua, jotta voitaisiin kehittää tekstiä siihen suuntaan, että se olisi tehokas kaikkien kannalta. Kiitos rouva Kiitoksia suurenomaista. Seitsemän minuuttia kolme sekuntia. Loistavaa. Sitten kysymyksiä luettelossa on herra Epping. Olkaa hyvä, herra Epping. Monsieur Ferber. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kysymys, jotka liittyvät näihin asioihin. Niin, näiden puheiden jälkeen ää, aika moni asia selvisi, muun muassa tämä MIF. Nyt näyttäisi siltä, että tässä mentäisiin ehkäpä hiukan tavoitteen ohi. Tässä äm, suhteellisuuskysymys tulee astuu kuvaan. Tällaiset äh, siirrot siis maksaisivat rahaa. No, eihän mikään ole ilmaista. Eivät edes meppien lounaat ole ilmaisia. Joten toisiksi paras vaihtoehto olisi tälle Miffille se, että omaksuttaisiin sellainen reilu lähestymistapa, jollainen USAssakin on otettu käyttöön. Siellähän on hyväksytty Chris Dodd, senaattorin ja Frankin lakiesitys, joka saattaisi olla meille virikkeenä. Se perustuu todellisiin kustannuksiin, ja jos kustannukset ovat vielä korkeammat, niin se täytyy osoittaa, joten en minä tätä miffiä kokonaan sulkisi pois, koska kyllä jonkun täytyy viulutkin maksaa. Toinen kysymys, se liittyy takarajaan. Astingille minulla olisi kysymys. Kyllä tällainen takaraja olisi välttämätön, koska vain sillä tavalla saadaan asioita eteenpäin. Markkinat tietävät, mitä odottaa ja mitä tehdä. Yhtenäinen takaraja toisi muassaan suunnitteluun varmuutta myös markkinoille varmuutta. Se helpottaisi yhtenäistä siirtymistä kansallisista maksurakenteista näihin kansainvälisiin IBAN-maksuihin, jotka me täällä Benelux-maissa tunnemme hyvin. Tämä saattaa kuitenkin muodostaa vaikeuksia muille maille ja siksi haluankin Hastingilta kysyä, että mikä päivämäärä teillä on mielessänne? Mikä päivämäärä, mikä vuosi, mikä on käyttö- toteutettavissa oleva? Ja sitten Vanthöfille esitän kysymyksen poikkeuksista. Mehän kaikki tiedämme, että Saksassa on tällainen sähköinen suoraveloitusjärjestelmä, jolla on saksankielinenkin nimi olemassa. Ja tämä ilmiö on tietysti erilainen kuin IBAN-menettely. Ja haluaisinkin tietää, että tulisiko tämä ILF, tulisiko sille antaa poikkeus, koska taikka saksalainen järjestelmä on aivan erilainen. Mutta toisaalta se puhu, tällainen poikkeuksen antaminen sotisi yhtenäistä maksualuetta vastaan. Seuraavaksi herra Ferber. ich bin ja ganz überrascht, dass der Kollege Epping... Äh, Kiitos. On mukava kuulla, että edustaja Epping tuntee Saksan olot näin hyvin ja Mekin esitti saman kysymyksen kuin minä. No, jos on Polkestani kabinetissa ollut, niin varmasti tuntee kaikki asiat. Mutta vitsi, siksen se järjestelmä, siirtymä. Minä haluaisin mielelläni kuulla joltain puhujalta tästä aiheesta mitään ei sanottu. Ja sitten tämä elektroninen järjestelmä, joka meillä Saksassa on, Epping otti sen jo esiin, se on maksujärjestelmä, joka päättyisi SEPA-järjestelmän myötä. Ja tietenkin muuttaisi kaiken ja tietyt maksujärjestelmät olisivat suositumpia. Tämä tuohaisit toiset maksujärjestelmät toisista jäsenvaltioista. Ymmärrän toki pankkeja, jotka haluavat mahdollisimman nopeasti yhtenäisen järjestelmän. Kyllähän tuotakin voidaan ymmärtää, mutta ei kai se voi olla kuitenkaan ihan asian tarkoitus. Kysymys kuuluukin, eikö sepä vain määrittele, mitä vähimmäistandardina Euroopassa on oltava, ja sen lisäksi voi olla muita rakenteita edelleen. Viittaisin myös siihen, että nyt puhutaan vain tästä lopullisesta päivämäärästä. Minulla olisi tuohon ohjekirjaan vielä monia kantoja. Komission jäsen Holmion kanssa jo on keskusteltu tästä aiheesta. Minä olen nyt vähän huolissani siitä, että tämän määräpäivän osalta monia palveluita poistuu pankkimarkkinoilta, joita ei SEPassa enää ole. Kulut sijoittajien edustajilta ja pankkien edustajilta haluaisin kysyä, eikö tässä voitaisi, voitaisi vielä käyttää rinnakkaisia järjestelmiä tuon päivän jälkeen. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Niin, esittelijä, olkaa hyvä. Kyllä. Thank you, Madam Chair. Um, I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin Fililtä kysyä, kun hän edustaa kuluttajajärjestöjä, että millaiseksi näette SEPA-neuvoston roolin te jotain sitä puhuittekin, mutta miten haluaisitte parantaa sitä? Jos olitte siis sitä mieltä, että tällä hetkellä sen toiminta ei ole tyydyttävää, miten sitä teidän mielestänne tulisi parantaa niin, että kuluttajien ääni tulisi kuulluksi paremmin? Täällä on monia lausekkeita tässä tekstissä, tässä asetuksessa kuluttajain suojelusta. Oletteko tyytyväisiä niihin vai onko niihinkin, niissäkin jotain parantamisen varaa? Erityisesti kun puhutaan tilisiirtojen varmuudesta tai turvallisuudesta. Ja kolmas kysymys. Minkälaisia tiedotuskampanjoita odotat näette pankkien toteuttavan siinä vaihe, kun kuluttajille halutaan tiedottaa siitä, tästä uudesta sepasta, miten pankkisektori auttaisi tiedottamaan kuluttajille muutoksista, niistä muutoksista, joita SEPA-maksujärjestelmän siirtyminen edellyttää. Ja sitten Hunting, kiinnostaisiko teitäkin vastata tähän viimeisimpään kysymykseen, eli siihen, että onko pankkisektori valmis antamaan tukeaan, koska mehän kaikki tiedämme, että pankkitileihin liittyvät asiat ovat aika arkaluontoisia kysymyksiä. Me haluamme tietysti tietää, jos maksuihin tulee muutoksia, niin miten me saamme, miten me saamme tätä tietoa kuluttajille jaettua ja Helsingille. Vielä toinen kysymys. Kuuntelin suomeksi tulkkausta, joten no, oliko niin, että halusitte poistaa artiklan 6 kokonaan vai oliko tämä väärinkäsitys minun taholtani? Joten joten pitäisikö sitä uudistaa? Mitkä ovat syyt tähän ää, pois pyyhkimiseen? Eli miten tämä sitten vaikuttaisi muun muassa pankkien välisiin tilisiirtomaksuihin, jos se kokonaan poistettaisiin? Merci beaucoup. Ja. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Jos kerran näin ole, niin antaisin herra Hartsingille ensin puheenvuoro. Hän voi vastata, koska teille tuli kysymyksiä ihan suoraan. Sitten puheenvuoron saa saavat muutkin alustajat. Toteaisin, että täällä on myös komission edustaja paikalla. Kyllä hekin saavat puheenvuoron, jos haluavat ennen tai jälkeen. Jos haluat ennen jo puhua, niin kertokaapa se minulle. Herra Hartsink, siitä vaan. Je crois c'était aussi une question pour anne end euh, euh, euh, date, uh, the EPC position. Niin, sen kanta on ollut, sen kanta on ollut selkä, tuo, selkeä tuosta loppupäivämäärästä. Eli yksi päivämäärä. Tämä on ollut kantamme. Tästä syystä pidämme erittäin hyvänä aloitetta, että ECOFIN ja Euroopan parlamentti myöskin antoi tehtäväksi komissiolle ehdottaa tuota loppupäivämäärää. Mikä olisi sitten hyvä määräpäivä. Eppesen kanta on se, että pitäisi saada yksi yhtenäinen päivämäärä koko euroalueelle ja euroalueen ulkopuolisia maita pitäisi ajatella erityisen tarkkaan, erityisesti niitä, jotka vähitellen siirtyvät euroalueelle. Eli me erottelemme kantamme euroalueelle ja muille maille. Euroopassa. Me emme ottaneet kantaa tuohon päivämääräkysymykseen, mutta ehkä muistuttaisin niitä, jotka ovat seuranneet työtämme vähän pidempään, että me olemme menneisyydessä esittäneet seuraavaa kantaa. Me työstymme mallia, jonka mukaan pitäisi olla valmis ja ainakin maksupalveludirektiivi oli pari vuotta myöhässä. Eli vuoropuhelussa maaliskuussa 2009-2010 sanottiin, että määräpäivä olisi vuoden 2012 loppuun. Tämä oli parlamentin kanta. Nyt elämme vuotta 2011, eikä meillä ole vielä lopullista kantaa tuohon päivämäärään, mutta nykyehdotuksessa on kaksi eri päivämäärää mainittu – emmekä halua kahta päivämäärää. Kuten sanoin, me haluaisimme yhden päivämäärän, jos parlamentti siis tekee konkreettisen ehdotuksen, niin mekin voimme sitten tukea tuota yhtä yhtenäistä päivämäärää. Of the rapporteur on how to manage... Esittelijä kysyi, miten muutoksia voidaan hallita ja SEPAn neuvostosta oli kysymys puheen vuorossani Pepesen kollegoiden nimissä kristallin kirkkaasti esitin sen, että jos yksipuolisesti annetaan toimivalta komissiolle, niin tuo ei ole kyllä oikea toimintamalli. Tumpelkukuren myöskin kommentoi tätä aihetta Jos muutoksia tarvitaan, jotka eivät ole täytäntöönpanon suuntaviivoissa tai ohjekirjassa, ohjeissa tällä hetkellä, ohjeet koskevat ainoastaan järjestelmien hallinnoijia, niitä, jotka osallistuvat tämän järjestelmään. Tämä ei koske sinänsä asiakkaita. Tekniset standardit koskevat myös asiakkaita, mutta luultavasti olisi järkeä siinä, että lopulta jos asiakkaiden sidosryhmäfoorumissa ei saada sopua, niin kysyttäisiin ehkä keskuspankilta ja mainitsin puheenvuorossani sen, että artiklassa 22 EKPn peruskirjassa perussopimuksessa annetaan vaihtoehdoiksi standardien asettamista pankeille. Toinen ehdotus, jonka kuulimme täällä jota minä en kyllä esittänyt. Ehkä pitäisi saada suositus SEPA-neuvostolta. Siellä on mukana EPC, mutta myös PK-yrityksiä edustavat järjestöt, että tässä yhteydessä luotaisiin jonkinlainen suositus siitä, pitäisikö tuota teknistä standardia täytäntöpana vai ei. Pitäisi ottaa huomioon, että tekniset standardit, jos niitä lähdetään muuttamaan, niin ei tämä koske ainoastaan pankkeja, vaan myös kaikkia yrityksiä. Kaikkea julkishallintoa tämä koskee. Sanoin kuin niitä, jotka myyvät tällaista teknologiaa. Siksi meidän pitää olla tässä tarkkana, jos halutaan muuttaa niitä sitten oli kyse näistä suoraveloituskysymyksestä. EPC on keskittynyt siihen, että saataisiin enemmän oikeuksia kuluttajille kuin mitä maksupalveludirektiivissä on nyt kahdeksan viikon kausi tällä hetkellä, jolloin kuluttajat ilman mitään kysymyksiä saavat rahansa takaisin. Jos yritys tai julkishallinto käyttää mandaattia väärin aloittamalla tällaisen tilisiirron suoraveloituksen muodossa käyttää kuluttajan tiliä, niin kuluttajalla on ainakin vuosi aikaa saada rahat takaisin, vaikka ei olisi toimittu kahdeksassa viikossa. Jos siis lainsäädännössä on sitovaa se, että jokaisen maksun yhteydessä olisi tarkastettava asia, niin silloin luotaisin kyllä erittäin kallis maksujärjestelmä Eurooppaan, eikä se ole tarpeen, koska kuluttajalla on oikeus saada rahansa takaisin. Merci beaucoup. Euh, je passerai maintenant la... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Anne Fili, Haluatteko ehkä vastata? Oh. Oui, c'est bon. Merci, madame. Alors, en ce qui concerne... Niin, totta kai. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, liittyen MIFin, eli kaikki maksaa ja kustannukset on jotenkin kannettavat. Ei mikään ole ilmaista, ei tietenkään. Käsittääkseni alustuksessani totesinkin, että me haluamme, me vaatimme pitää ilmaista maksua. Kuitenkin parin otteeseen tuli esille se, että MIF-transaktiota kohden on olemassa vain kuudessa maassa, eli siis on muitakin malleja, joita voidaan pitää mahdollisina. Ei pidä unohtaa, että kuluttajat maksavat jo nyt eri maksuissa – minä maksan tilin hoitomaksuja vuosittain. Se sisältää tiettyjä maksuja jo. Ranskassa esimerkiksi meillä on korkea MIF-maksu transaktiokohtaisesti ja, ja, ja vielä maksussakin on omat, suoravetoksissa on omat maksunsa, riippuen myös hiukkasen siitä, kuka on maksun perijäneenä. Ehkä olisi voitu paneutua paremminkin näihin MIF-järjestelyihin, mutta kuitenkin sillä edellytyksellä, että kuluttaja ei joutuisi maksamaan liian korkeita MIF-maksuja, vaan sillä ehdolla ja sillä ainoalla ehdolla, että katsottaisiin myös julkisten viranomaisten taholla näitä MIFejä ihan säännöllisesti. Ja tämän lisäksi kuluttajilta ei perittäisi mitään lisämaksuja enää, ja voi olla, että tulee MIF ja sitten muitakin maksuja siinä rinnalla – Varsinkin mitä tulee näihin suoravelotuksiin, niin ei pidä ajatella, että kuluttajat siitä hyötyvät eniten, vaan perijät oikeastaan eniten hyötyvät siitä. Totta kai voi miettiä, kuka tässä hyötyy eniten. Voi olla, että tässä on intresseissä tasapainokin, joka kallistuu puolelle jos toisellekin. Kuitenkin ei ole normaali, että suoravelotuksessa kuluttaja joutuu maksamaan paljon. En sano, että mitään pitäisi maksaa, mutta joutuu paljon maksamaan tämän tyyppisistä maksuista. Sitten kysymys, joka liittyy SEPA-neuvoston rooliin. Kuluttajajärjestön edustajina me olemme vaatineet, että luotaisiin tällainen SEPA-neuvosto muiden rinnalla, että olisi jonkinlainen neutraali puolueiden elin, jossa kaikki osapuolet voivat tavata toisiaan Olisimme toivoneet kuitenkin, että Sepon neuvostolla olisi enemmän neuvotteleva rooli, mutta tästä kuitenkin kieltäydyttiin. Kuten jo totesin jo alustuksessanikin, meidän mielestämme on tärkeää sekin, että pohdittaisiin toisenlaista elintä, joka olisi tekninen. Se ei voi pelkästään olla EPC, joka teknisistä asioista päättää, koska sehän on vain yksi osa markkinoita. Siinä, ajetaan, siinä täytyy ottaa huomioon myös käyttäjien etunäkökohdat, niilläkin on painoarvoa. Sitten suojalausekkeista kuluttajien hyväksi asetusehdotuksessa. Totta kai voidaan jotain parantaakin, mutta sanoisin, että kaikki nämä säännöt ja määräykset, jotka nyt ovat tekstissä, niistä me olemme kyllä keskustelleet myös EPCn kanssa. Meitä ei silloin kuunneltu. Sikäli olemme aika tyytyväisiä, että nyt Tällaisia esityksiä on myös asetusehdotuksessa. Totta kai siellä on seikkoja, joita me voisimme vielä parannellakin. Tämä se, että tällainen maksu, jos evätään joku suora veloitus, että meidän mielestämme kuluttajan pitäisi maksaa vain silloin, jos tilillä ei ole riittävästi rahaa silloin, kun maksua on peritty. Muuten tästä tulee liian suuri taakka kuluttajille. Entä kiinteäsummaiset suoraverotukset sitten? Me olemme sitä mieltä, että siinäkin on syytä vielä parantaa tekstiä. Ei tietenkään meidän puolelta edes ole vaadittu tämän tyyppistä sääntöä, mutta ainakin toivottaisin, että jos jotain tällaista maksu palveludirektiivikin on tulossa, niin kuluttajia suojeltaisiin silloin, kun on tällaisia kiinteäsummaisia maksuja. Ehkä tässä on vielä kohentamisen varaa tekstissä. Vielä sitten tiedotuskampanjoista. Tästä on käyty keskustelua sepa neuvostossa jo. Me kuluttajien edustajina ja muidenkin käyttäjien edustajina olemme aina olleet sen puolesta, että olisi samantyyppinen tiedotuskampanja kuin oli aikana Euroopan käyttöönotossakin. Toisin sanoen, että pidetään mielessä, että on aika paljon kuluttajia Euroopassa, jotka eivät ole edes koskaan kuulleet sepasta. Toisin sanoen meidän mielestämme kyllä julkisviranomaisilla on oma roolinsa. Varmastikin palveluiden tarjoajilla, sepä toimijoilla on oma tehtävänsä valituskampanjassa, mutta tarvitaan ehkä myös välineitä IBAN ja mikä sitten Saksassa olikaan. Ehkä tämäkin voitaisiin ratkaista siten, että olisi jonkinlaisia muuttujia niin, että kansallista tileistä siirryttäisiin SEPA-tileihin Joissakin maissa näin on ollut ja se on helpottanut aika lailla kuluttajien elämää. Lopuksi tuli esille vielä siirtymäkausista kysymys jossakin tietyissä tuotteissa. Tässä minä viittaisin ennen kaikkea saksalaisen läheiseen asiaan, nimittäin pankkikortilta perittävät suoraveloitusmaksut, saksalaiset eivät halua tällaisen häviävän, jos se heille on ollut tyydyttävä ratkaisu. En tiedä, Onko tätä syytä ehkä edistää jossain muuallakin Euroopassa, koska se on kuluttajan kannalta kovin mielenkiintoinen vaihtoehto. Kiitoksia kovasti. Sitten rouva Vigier. Niin, jos sallitte, niin vastaisin kysymykseen, joka liittyy näihin maksuihin, kriisittomaksuihin. Tällaiset maksuthan liittyvät aina siihen, että kuluttaja ne lopulta maksaa koska jollain tavalla tai toisella luotottaja tai maksun saaja ne siirtävät kuluttajalle. tämä järjestelmä on aika epäläpinäkyvä. Tämä, minun mielestäni tämän maksun pitäisi olla avoimesti tunnettu. Ja toiseksi olen sitä mieltä, että ne kustannukset, jotka liittyvät näihin maksuihin, me emme välttämättä, ne ovat sellaisia maksuja, eh, joita me emme välttämättä tunne. Me emme tiedä, minkälaisia kustannuksia ää, eh, <clears throat> syntyy, ää, eh, kun, kun minä esimerkiksi menen kauppaan, niin äh, eihän kaupan omistaja voi tietää etukäteen, maksanko minä käteisellä tai äh, shekillä tai maksukortilla. Joten voidaan sanoa, että tämä niin sanottu MIF on ylimääräinen maksu, joka siirtyy kuluttajan maksettavaksi. Ja kaupan pitäjä lopulta määrittelee lopulliset hintansa tämän mukaan. Jos MIF on liian korkea, niin miten me voimme <clears throat> sitten määrittää, kuinka paljon esimerkiksi shekin kaseeraaminen maksaisi. Joten tämä on aika <clears throat> epäselvä asia. Ja jos ö, nämä maksut ylläpidetään, jos niistä pidetään kiinni, niin se on omiaan. Se jo vaikuttaa kilpailuun, mutta jos me poistaminen kokonaan, niin sekin on omiaan vääristämään kilpailua pankkien ja muiden velkojien kesken, koska nimenomaan nämä velkojapankit <clears throat> ovat ne, joiden täytyy investoida järjestelmään. Ja jos haluaa vastaanottaa maksun, niin täytyy ottaa käyttöön aivan uudenlaisia järjestelmiä. Tämä koskee tuhansia ja tuhansia pankkeja Euroopassa. Ainoastaan suuret pankit ehkä tässä kilpailussa pärjäävät, joten tässä naapurini edustaa Citigroupia, se on erittäin yksi suuri tällainen pankki. Eli minun mielestäni tällaisten mak- maksujen kieltäminen kokonaan vääristäisi kilpailua, koska sen avulla voidaan, se, se vääristäisi kilpailua kokonaan, koska jos lähdetään siitä, että kuluttaja ei halua maksaa enempää, ja maksun ja pankin täytyy investoida enemmän maksun äh, maksamiseen tai vastaanottamiseen, niin minä en kyllä ymmärrä, miten tätä systeemiä äh, kokonaisuudessaan tultaisiin rahoittamaan. Mikä pankki rahoittaisi ja mitä? Kiitoksia kovasti. Täällä on myös kilpailupääosaston edustaja. Ehkä hän voi vastata tähän, mutta sitä ennen Rovan Höfer saa vielä puheenvuoron. Hänelle esitettiin kysymys, kiitos. Um, I would like to just make... Kiitoksia, pari seikkaa. Ensinnäkin liittyen Eppingin esittämään kysymykseen. Herra Ferber viittasi siihen myös tavalla tai toisella. Mielestäni SEPA on todella eurooppalainen aloite. Se tuo kilpailua markkinoille. Tänä päivänä meillä on kansallisia ohjelmia, sääntöjä, järjestelmiä, Meillä on joissakin maissa erilaisiakin järjestelmiä. Tässä viitattiin Saksan järjestelmän, joka on tyystin erilainen verrattuna SEPAan suoraveloituksessa, mutta toisaalta se muistuttaa muita järjestelmiä muissa maissa. Meillä on myös Saksassa myös luottosiirtoja, eli monenlaisia järjestelmiä on käytössä. Totta kai ajatuksena on, että ensin ymmärretään, mitä järjestelmiä eri maissa on käytössä, jos ei ole täyttä avoimuutta vielä siinäkään, mutta tiedämme, että on ELVn kaltaisia järjestelmiä tai Italiassakin oma järjestelmänsä, jotka toimivat hiukkasen toisin ajatellen maksajan asiakkaan kokemusta maksussa. Eli miten järjestelmät voisivat vielä jatkaa, vaikka siirrytäänkin yhtenäiseen standardiin prosessoinnista ja palvelutasossa. Siinä kai nyt kyse on siitä, että SEPAhan on standardi. Ei se tarkoita sitä, että jos kuluttaja käyttää SEPA tilisiirtoa tai suoraverotusta, että hän saisi saman tuotteen kaikista pankeista kaikkialla Euroopassa. Tuotteet vaihtelisivat piirteitään, palvelutasoltaan, hinnaltaan, tuleeko se esimerkiksi mobiilipalveluna, paperina tai verkkopankkitoimintana. Kaikki tämä oikeastaan kuuluu pankin ja asiakkaan väliseen sopimiseen. On eri tapoja palvella asiakkaita, eikä tämä tarkoita välttämättä sitä, että se häviäisi markkinoilta tyystin. Se merkitsee kuitenkin sitä, että meillä on suuria järjestelmiä, ELV, jota täytyy tarkastella ja ehkä muuttaakin. Saksan järjestelmässä meillä on yhdistelmiä, yhdistelmän suoraveloitusta pankkien kesken ja sitten niin, että kortilta luetaan asiakkaan tiedot, korttitieto tallennetaan, ei välttämättä ihan tuo tietosuojalainsäädännönkään mukaan, ja siinä täytyy allekirjoittaa paperi, jotta voitaisiin käynnistää tällainen suoravelotuspalvelu. Mielenkiintoinen hybridi ja Saksassa toimii varsin hyvin. Saksassa nimittäin ihmiset yleensä maksavat siitä, mitä ostavat, eikä tarvita mitään takuita näille korttitoimille. Se ei perustu korttijärjestelmään, ei ole Visaa, Mastercard tai minkälaista eurooppalaista luottokorttijärjestelmää taustalla, vaan se on suora kauppajien, kaup, kauppiaiden aloitteesta. He kantavat tästä ehkä vastuun. Muitakin jotka ovat hiukan eri tavalla. Nyt onkin ryhdytty tarkastelemaan parlamentissa ja neuvostossa sitä, mitkä, mitä järjestelmiä on, mitkä ovat suuria järjestelmiä. Ehkä annetaan pidempi siirtymäaika. 2015 on esillä ollut parlamentissa – laajemmilla järjestelmiä, jotka voisivat yhdessä SIPAn kanssa toimia. Neuvosto ehkä panee vielä vuoden paremmaksi niin, että olisi parempi aika sopeutua tai luopua järjestelmästä. Ei se tarkoita, että asiakkaat välittömästi huomaisivat omien palveluiden rapautumista omissa pankeissaan. Toiseksi SEPA-neuvostosta alalla haasteena on varmastikin ollut se, että meitä meidän piti luoda yhdenmukaistettu järjestö ja kuitenkin luoda myös kilpailupankkien kesken. Tänä päivänä nimittäin ne oikeavat menevät paikallisten sääntöjen taakse piiloon. Me olemme tehneet nyt yhdenmukaistamista. Me haluamme, että laajemminkin meitä autettaisiin. Tässä tarvitaan julkista ja yksityistä yhteistyötä. Euroopan unioni ikään kuin liittovaltion hallituksena tukisi äh, alan yhdentymispyrkimyksiä on kyse myös kilpailusta ja sen määräyksistä. Ei niinkään pankit halua vähentää kilpailua tai haalia käyttäjien rahoja, vaan avata markkinat niin, että asiakkaat voivat valita ranskalaisen ja suomalaisen pankin välillä tai sitten muun kuin pankkitoimijan. Täytyy nähdä kilpailu laajemmissa puitteissa, että aloite menisi eteenpäin yhdessä alan käyttäjien ja Euroopan hallinnon kesken. Euh, merci beaucoup, parce Kiitoksia kovasti. Täällä oli paljon kilpailusta myös puhetta, ehkäpä nyt niin Rova Vigie otti sen esille. Ja koska meillä nyt on ilo, että Riitta Wesenbeik on kilpailupääosastoltakin läsnä, niin hän saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Does it work like this? Yes. So, <clears throat> I... Kiitos. jos tuo oli kysymys, niin haluaisin käydä läpi useammankin seikan, johon on viitattu kilpailuyhteydessä. Ehkä suhteellisuus tämän asetuksen osalta ensin. Komission mielestä tässä ei rikota suhteellisuusperiaatetta millään tapaa. Tätä tarvitaan, ja tämä on ihan suhteellista – komission oikeudellinen yksikkö tai neuvoston oikeudellinen yksikkö eivät ole nähneet mitään ongelmia tässä mielessä. Se, että MIF-maksuja säädellään tässä asetuksessa, liittyy keskusteluun, jota näistä vaihtomaksusta on käyty. Että vastustelua on perusteltu kilpailusyillä. Ja tämä estää nyt siirtymisen pankkien kannalta. Nyt tarvitaan tapauskohtaista arviointia. Pankit valittavat, että tämä luo epäselvyyttä. Pankkien mielestä myöskään ei luoda tasavertaisia mahdollisuuksia. Siksi pankkien on vaikea tässä edetä. Kilpailupääosastolla yleisesti ottaen uskomme siihen, että tapauksia katsotaan yksittäisinä tapauksina, arvioidaan kaikkia tapauskohtaisesti. Samalla nähdään, että tämä on verkottuva ala, ja jotta siirryttäisiin uuteen eurooppalaiseen järjestelmään, tarvitaan riittävä määrä pankkeja, jotka ovat siirtyneet uuteen järjestelmään. Ja tässä poikkeustilanteessa ajattelimme, että olisi parempi säädellä sitä, mitä me haluaisimme nähdä kilpailusääntöjen turvin. Me olemme siis ajatelleet, että odotetaan mitä kilpailuarvioinnin kautta asetukseen voitaisiin haluta. Toinen kysymys EPCnkin kysymys. Miksi tässä olisi kahdenvälisiä ja monenvälisiä sopimuksia sitten, koska kilpailusääntöjen mukaan kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten määritelmä voi olla vähän erilainen. Artikla 6 on siellä ollut juuri lainsäädäntö lähestymistavassa mukana, että ajatellaan, että tarvitaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Jos niitä toivotaan, on hyvin järkevää puuttua myös muin, muunlaisiin maksuihin ja saada yhtenäinen järjestelmä. Sitten eroista näistä maksuista, joita maksettaisiin tapahtumaa kohden. En halua tylsistyttää teitä tällä aiheella uudestaan, mutta kilpailuasioita arvioitaessa katsotaan tällaisia piilotettuja maksuja, joiden kautta pyritään rahoittamaan koko järjestelmää maksukohtaisesti tai sitten toisenlainen järjestelmä, niin tällainen toimikohtainen maksu. Emme oikein näe perusteluita sille. Yleensä sanotaan, että tällaisilla yrityksillä olisi intressiä saada kansalaiset maksamaan tällaisessa järjestelmässä ja silloin ollaan valmiita tukemaan – kuluttajia. Ihan hyvin voidaan antaa alennuksia tai muuta, jotta kuluttajat käyttäisivät tätä tehokasta järjestelmää. Ei pankeilla tarvitse olla omaa tukijärjestelmäänsä. Mutta voimme ymmärtää toki, että olisi järkevää, jos maksujärjestelmässä kaikki osapuolet yhdessä sopisivat siitä, että tämä korvaustaakka, joka syntyy virheiden yhteydessä jättäisi niiden kesken, jotka ovat virheitä tehneet. Jos on yksin osapuolena, ei ole niin helppoa vaatia rahaa takaisin, koska joku muu on tehnyt virheen. Joten tällaisessa suoraveloituskysymyksessä olisi hyvä, että olisi yhtenäinen järjestelmä. Kolme seikkaa vielä. Ranskan pankeista sanottiin, että MIFit ovat julkista tietoa. Meidän tietojemme mukaan niitä ei löydy kyllä pankkien nettisivuilta. En sano, että olemme käyneet kaikkien pankkien nettisivuilla, ehkä jollain nettisivuilla tätä tietoa on, mutta yleistä tietoa se ei ole julkista tietoa. Eikä niin, että jos minä kuluttajana teen sorveloitusjärjestelmä, että minulle kerrotaan etukäteen, että ymmärrättekö, että joka kerta kun maksatte jotain, niin palvelujen tarjoaja tai telekom-yritys vaatii teiltä maksua. No tämä ei ole yleistä julkista tietoa. Pankkien bisnesmallien pohjalta tiedämme, että jotkut pankit noudattavat mallia, joka on hyvin riippuvaista MIF-maksuista. Tämä siksi, että ne ovat lähinnä kuluttajapalvelevia pankkeja. Tämä on kuitenkin erityistilanne. Normitilanteessa Euroopassa – on kuluttajien asiakaspankkeja ja sitten sekä yksityisasiakkaita että yrityksiä palvelevia pankkeja. MIP-maissa on vähemmistöpankkeja, jotka ovat perustaneet toimintansa tuloihin, joita saadaan tällaisten piilotettujen maksujen kautta, jotka kannetaan aina kun kuluttaja jonkun maksun suorittaa. Pankit haluavat tästä pitää kiinni, mutta tämä koskee ainoastaan pientä vähemmistöä pankeista joissain jäsenvaltioissa, joten suora veloitusmaksujen tulevaisuutta ei saisi määritellä tällainen pieni vähemmistö, jolla on hyvin yksipuolinen bisnesmalli. Kiitos. Rova Vigie ei ole ollenkaan samaa mieltä, tuntuu siltä. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. fortement critiqué, vous avouez aussi. Teillä on kyllä oikeus nyt puolustautua, kun tuli kritiikkiä. Sopiko, että ensin, Rova Vigier ensin ja Hartzink, että he voivat puolustautua. No en minä nyt puolustautumaan ryhdy sen enempää, mutta, mutta tilanne tavallaan jos ajatellaan Ranskan markkinoita, jotka nyt tunnen paremmin kuin muut markkinat Euroopassa, niin 20 suurinta periapankkia ovat noin 80 prosenttia näistä suoranotusmaksuista kuluttajien puolella. Toisin sanoen, että jos ajatellaan tasapainoa, niin todellakin kun ajatellaan suuria pankkiyhtymiä, niin voi olla, että on tilanteita, niin sanotaan, että no jotakuinkin tasapainossa, mutta jos sitten mennään yksityiskohtiin, niin minä olen sitä mieltä, että Gredi Agricole-yhtymä pitää sisällä 39 riippumatonta alueellista kassaa. Niiden tilanne vaihtelee kovin paljon pankista toiseen. Toisin sanoen on ymmärrettävä, että kaikki nämä pankit tarjoavat samaa investointitasoa, kun niitä joudutaan tekemään – ja jos ei ole ehkä riittävästi näitä tätä perijäpuolta asiakkaina, joka tasapainottaisi puolestaan tätä vaihtopuolta, niin olisivat sitten aika epäsuotuisessa tilanteessa, jos tämä MIF häviäisi, koska ne ovat kuitenkin yhtä lailla investoimaan kuin muutkin. Toisin sanoen, tämä nyt ensinnä. Kuten komissio kuitenkin suositteleekin riittää, että periä painotteiset pankit, perijät esittävät asiakkaille palautusta, rebate ikään kuin, jos he käyttävät suoravelotusta erityisesti, niin minun mielestä olen huomannut Ranskassa, että jotkut niistä sen sijaan, että esitettäisiin, esitettäisiin haittoja, niin verotetaan tavallaan, jos käyttää jotain muuta maksumuotoa. Tämä surcharging on kuitenkin kielletty meillä Ranskassa, kun tätä on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Totta kai voidaan helposti valvoa, jos joku maksun perijä esittää asiakkaille haittoja tai esittää etuja, hyötyä siitä, että omaksuu toisenlaisen maksuttavaa, mutta kuluttajalle ei välttämättä ole muita maksutapia kuin joku yksi. Toisin sanoen, jotta se olisi tehokasta, olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy miettiä uutta mallia, mutta totta kai maksun periaatteen täytyy sitoutua siihen, että heillä on erilaisia maksutapoja tarjolla asiakkailleen. Ja että hinta, joka liittyy kunkin maksutapaan, tehdään tiettäväksi kuluttajien parissa, että voidaan tehdä maksutapa valinta itselle sopivalla tavalla. Eläköön läpinäkyvyys siis. Herra Hartsink. Ähm, on... Reagoin tähän äh, kilpailupääosaston henkilöön kolme kommenttia. Siirtoon perustuva maksu MIF. Sitä pidetään parempana kuluttajille. 17. marraskuuta viime vuonna järjestettiin kuulemistilaisuus, jossa sitä äh, kilpailu DG puolusti sanottiin, että se on parempi, että kuluttajalle on parempi, että olisi suoraveloitus pikemminkin kuin transaktioperusteinen MIF, mutta kuitenkin osuuskuntien edustajat sanoivat aivan selvä, selvästi sen, että he eivät halua antaa mitään tukia, tukiaisia. Ja tällä tavalla, siis sanoivat, minä en kuullut kenenkään julkisen viranomaisen edustajan sanovan, että olisivat sitoutuneita antamaan näitä rebateja, maksuja ää, kansalaisille. Toiseksi olin hiukan yllättynyt kuullessani, että suora veloitusmalli perusteinen MIF ää, ei olisi avoin. Sanottiin ihan selvästi, että sen pitäisi olla maksimissaan 8,8 eurosenttiä per transaktio ja tehtiin sitoumus tarkistaa tämä 8,8 maksimisumma siirtymän jälkeen. Tämä näkyy myös verkkosivulta ihan avoimesti. Kolmas huomioni. Loppujen lopuksi parlamentin täytyy pohtia, että onko kuluttajien etujen mukaista, koska eihän tämä eihän ole asia, eihän ole pankkien asia keskustella tästä, vaan EPn täytyy pohtia sitä, että onko kuluttajan edun mukaista, jos osa kustannuksista tulee katetuksi maksulla, jonka maksaa veloittajapankki tai jokin muu taho, esimerkiksi osuuskunta. Tämä on se poliittinen kysymys, johon teidän täytyy vastata. Kiitoksia kovasti. Luottakaa toki meihin, Hella Hartsink kun on kyse kuluttajien oikeuksista. Mehän olemme kaikki kuluttajia, eli olkaa siitä ihan rauhallisin mielin. Sitten herra komission edustaja, Muvil saa vielä puh- neuvoston edustaja saa puheenvuoron. Ehkä teillä on jotain muuta sanottavaa. Merci, madame. Kiitos, kiitos rouva puheenjohtaja. Minä uskon, että juuri kuultu keskustelu osoittaa hyvin, miten monimutkaisesta aiheesta on kyse. Me olemme kuulleet käyttäjien edustajia ja alan edustajia. Ja alan edustajatkin puhuvat käyttäjien nimissä, ehkä kuulostaa paradoksaaliselta tavalla. Ja siinä on annettu myös käsityksiä käyttäjien puolesta, jotka ovat välttämättä vastaa, mitä kuultiin juuri 10 minuuttia aiemmin. Ehkäpä ei tullut ihan selväksi. Ainakaan ei ole kovin helppoa tehdä mitään johtopäätöksiäkään ajatellen eri osioita. Selvää kuitenkin on, että on olemassa yksimielisyys sinällään rohkaisevaa tarpeesta säännellä tietyn määräpäivän mennessä siirtymisestä sepaan. Kukaan täällä ei ole kai kiistänyt tätä tarvetta säädellä eri tavoista. Voi tietenkin käydä keskusteluja ja tulkita niitä eri tavoin, mutta kuitenkin selvä yksimielisyys on tarpeesta säännellä ja saada aikaan myös kunnianhimoinen määräpäivä. Yksi vai kaksi määräaikaa? No siitä nyt on puhe. Tämän sääntelyn tarkoituksena nimenomaan on määritellä määräaikaa. Komissiossa on ajateltu, että koska tilisiirto on pidemmällä siirtymisessä, pidemmällä, niin siinä voidaan siirtyä nopeasti kohti tätä tuotetta. Ja siksi oli hyvä pitää nostetta yllä ja säilyttää kunnianhimoinen aikaa niin, että kaikki käyttäjät ja varsinkin kansalliset hallinnot ponnistelisivat niin, että siirrytäisiin nopeasti. Tällähän ehkä olisi tavallaan harjoittelu vaikutuskin suoraverotuksen puolella. Toisin sanoen, jos me onnistumme saamaan aikaan yksimielisyyden siirtymäpäivämäärästä tilisiirroissa esimerkiksi vuosi asetuksen hyväksymisen jälkeen, niin ihan varmasti se loisi lisänostetta myös SEPA-hankkeeseen. Se rohkaisisi kaikkia käyttäjiä, mutta myös palveluntarjoajia tarjoajia nopeuttaa siirtymää myös suoravelotuksen puolella. Sitten lisää toimenpiteistäkin oli puhe, että Rova Esaja mainitsi muun mm. muassa tiedottamisen. On aivan selvää, että jos me haluamme siirtymä, oli se sitten pakollinen tai vapaaehtoinen, niin joissakin jäsenvaltioissa ehdottomasti tarvitaan tiedotuskampanjoita. Kun me olemme eritelleet tilannetta eri maissa siirtymän osalta, niin se on nopeampaa siellä, missä on merkittävästi ponnisteltu valistuksen hyväksi sekä pankeissa, mutta yhtä lailla myös yrityksissä. Ne jäsenvaltiot, joissa kaikki käyttäjät ovat olleet mukana, kun on toteutettu SEPAa kansallisella tasolla. Ne jäsenvaltiot, jotka tulevat jälkijunassa, ovat sellaisia, missä ei ole riittävästi tiedotusta ollut, ja käyttäjät ovat kaikkien näiden siirtymäelinten ulkopuolella. Täällä oli paljon teknisiä kysymyksiäkin esillä, en aio pidemmälti puhua näistä, mutta ehkäpä sepä neuvoston roolista kuitenkin, koska EKPkin otti sen esille ja komissio. Sepä neuvosto on suuntaantava neuvosto, strateginen luonteeltaan, jossa on alan johtoryhmien edustajia – myös yritysten johtoa mukana. Me olemme sitä mieltä olleet, että annettaisiin merkittävä rooli silloin, kun on kyse, siis merkittävä rooli ei tarvita silloin, jos on teknistä normeista kyse, emme tietenkään kuulemismenettelyä sulle pois, sen täytyy olla avoin sinällään. Mutta ajatuksena ei ollut antaa SEPA-neuvostolle mitään teknisen standardoinnin roolia ne eivät välttämättä ole parhaita asiantuntijoita, jotka siellä istuvat tätä tarkoitusta varten, että komissiota tai alaa neuvottaisiin, kun toteutetaan tai päivitetään jotain teknisiä standardeja. Sitten delegoidut säädökset ja delegoitu valta komissiolle totta. Siellä on joitakin määräyksiä esitetty niin, että ne voitaisiin teknisiä, ei sisällöllisiä määräyksiä päivittää. Ne ovat liitteessä ja komissio on kyllä valmis miettimään, mikä olennaista on liitteessä, mikä ei olennaista, mutta olemme olleet sitä mieltä kuitenkin, että joissakin teknisissä normeissa, standardeissa delegoituja, delegoitu säädösvalta voidaan antaa komissiolle, kunhan parlamentti ja neuvosto voi saada myös vallan kumota nämä telekorot säädökset. Olemme sitä mieltä, että se on tarpeen, että voidaan säilyttää tietty joustavuus. Ala pystyy uudistamaan nopeammin sääntöjään tarvittaessa. Ehkä siellä tarvitaan muutoksia muun muassa asetuksen liitteessä. Minä uskon, että ei voida kiistää sitä, että Asetusehdotus on saanut paljon innoitusta niistä säännöistä, joita ala on kehitellyt EPC, EPCS e tilisiirroissa ja suoraveloituksissa. Me olemme lisänneet sinne rajoitetun määrän määräyksiä, joiden tarkoituksena lisätä kuluttajien luottamusta uuteen tuotteeseen, koska suoraveloitus ei ole nyt ollut mahdollista rajat ylittävissä toimissa – Siksi on välttämätöntä ainakin, että jossakin rajoitetuissa tapauksissa määräyksiä huomioitaisiin myös tällaiset takuulausekkeet, jotta voidaan jotenkin taata kuluttajien luottamus näihin uusiin tuotteisiin. En MIFin palaa, koska sitä jo käsiteltiin, mutta oikaisisin muutaman asian, kun täällä todettiin, että transaktiokohtainen MIF on olemassa 70 prosenttia Euroopan unionin transaktioista korjaisiin. Kyse on 30 prosentista eikä 70 prosentista. 40 prosentin ero tulee siitä, että kyse on Saksan suoravelotusvolyymista ja siellähän ei ole miffiä transaktiokohtaisesti, vaan ainoastaan evätyissä tapauksissa. No niin puheenjohtaja, varmasti Ensi viikolla voidaan palata vielä asiaan, kun meillä on ensimmäinen keskustelu Rouva Isajan mietintöluonnoksesta, mutta poliittinen eh, johtopäätös tästä keskustelusta on, että meillä on aika laaja yksimielisyys tarpeesta säännellä ja jopa siirtymällä panna myös määräajat. Kiitoksia kovasti, herra Will. Kun ajatellaan, miten monimutkaisesta aiheesta on kyse, niin tämä kuulemistilaisuus oli varsin hyödyllinen, kiintoisa ja rikastutti merkittävästi keskustelua. Varmasti rouva esittelijä pystyy nyt hyvin valmistelemaan tätä asiakirjaa keskustelua varten jatkossa. Kiitos kaikille alustajille, kaikilla asiantuntijoille, jotka tänne ovat tulleet. Ja nyt me siirrymmekin välittömästi. Kiitos ja hyvää illanjatkoa. jatkoa. Ja me menemme seuraavaan kohtaan neljä. Antolin Sanchez Presedo, asuntoomaisuutta koskevat luottosopimukset. Si vous pouvez sortir... Voitteko lähteä hyvin hiljaa, olisi tosi kivaa. Euh, voilà, monsieur, dames, s'il vous plaît. No niin. Kyllä, jaha, puhumattakin voi lähteä salista, tiedättekö, niin että me voimme kokoustammekin jatkaa. Il n'y a, y a pas monsieur Alors, il ah, Sturz qui est là Gigold, quand Oui, oui. Bon, euh, chers collègues. No niin, parahin kollega esittelijä saa nyt puheenvuoron. Tässä on myös neljä varjoesittelijää läsnä, eli saamme hyvän keskustelun aikaan. Merci, madame la Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä aion nyt eritellä tässä ensimmäisessä keskustelussa tätä lainsäädäntöaloitetta, kertoisin, että ennen kaikkea tässä on kolme merkittävää kysymystä. Ensinnäkin valmistelutyö, jota on tehty jo sen jälkeen, kun minut nimitettiin esittelijäksi tässä lending ja borrowing asiassa otto- ja antolainauksessa. Sitten toinen alustava kysymys, kun tässä viitataan nyt alueeseen, jolla aloitteella pyritään saamaan jotain aikaan, ja kolmas liittyy ennen kaikkea siihen, miten voitaisiin minun mielestäni, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä minun mielestäni, että voitaisiin jotenkin säännellä tätä komission ehdotusta. No ensinnäkin haluaisin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä varjosittelijöiden ja sihteeristön kanssa, tai kiitän myös avustajia tässä valmisteluvaiheessa. Meillä on ollut useita kokouksia niin, että voidaan jotenkin järjestää tämä työ. Meillä on ollut myös seminaari tammikuussa 27. päivä. Sen jälkeen meillä on pari kokousta ollut komissionkin kanssa jo joulukuussa ja tammikuun alussa – 19. tammikuuta viimeksi myös komissionissa Barnien kanssa puhuttiin perusteellisesti näistä teemoista, joista me tänäänkin keskustelemme. Olen jo pari tusi, parikymmentä kokousta järjestänyt kaiken kaikkiaan. Meillä on kaikilta taholta tullut tietoja ja, määrä, ja myös edustajilta. Me Olemme miettimässä myös aikataulua keskustelua varten. Se on aika laaja. Sanoisin, että mietintön luonnoksen valmistelut on aika pitkällä jo. Sihteeristö on saanut tehtäväkseen tehdä selvitys myös asianomaisena aikana, niin että voidaan kaikkien jäsenten panokset ottaa huomioon myös sitten tarkistuksessa aikanaan. Minä esitän sitten aikanaan myös kunnianhimoista kompromissia. Kuten varmasti olette panneet merkille, niin minä, minut nimitettiin esitelleksi aiheeseen, joka liittyy luototukseen vastuullisella tavalla, lending and borrowing. Ja nyt me keskustelemme lainsäädäntöaloitteesta, joka liittyy luottosopimuksiin – Eh, liittyen asuntoomaisuuteen. Vaikuttaa siltä, ettei nämä eivät välttämättä kuulu toinen toisiinsa. Jos ajatellaan vastuullista luototusta, niin varsinkin rahoituskriisissä, joka keskittyy paljolti nimenomaan roskalainoitukseen kiinteistöalalla tai asuntolainoihin, niin Asuntoluotot ja luototus on ollut huomion keskipisteenä, mutta kyse on paljon enemmästäkin kuin pelkästään asuntolainakriisistä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet tämän. Yhdistyneessä kuningaskunnan 2009 maaliskuussa tehty selvitys osoittaa, että jos ajatellaan sitä, joka johti kriisiin, niin moni kuului siihen, että Rahoitussektori kasvoi merkittävästi varsinkin tukkupuolella erilaisia tuotteita, mutta ei tämä liity pelkästään asuntolainoihin, vaan siinä oli valtava kasvu tuotteissa ja myös koko järjestelmä sinällään kasvoi. Meillähän on oma kriisivaliokunta, Ja me kuulimme siellä jo hiljattain johtopäätöksiä Yhdysvalloista, kun siellä on oma komitea selvittänyt tätä. Ja aivan selväksi kävi, että asuntoluototus on ollut paljolti syynä myös kriisiin. Mutta kyse ei ole pelkästään asuntolainoista sinällään. Me olemme miettineet myös taloushallintopakettia tässä valiokunnassa niin, että sielläkin olisi mukana yksityiset lainat, jotta voitaisiin arvioida vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa äh, yksityisen lainan velkaantumisen astetta. Ja näissä pitäisi miettiä myös yksityissektorin velkaantumista siis yhtenä tekijänä, jota pitää tarkastella. Yksityinen velkaantuminen on yksi tekijä. Julkiseen velkaantumiseen verrattuna meillä on indikaattorijärjestelmä, jotta tietäisiin, mitkä olisivat ne katot tai rajat, jotka olisivat sopivat sen takaamiseksi, että talous toimisi kestävältä pohjalta, niin kuin me toivomme. Me lokakuussa viime vuonna hyväksyimme jo ensimmäisen välitarkastelun kriisivaliokunnassa kriisin vaikutuksista velkaantumiseen. Velkaantuminen on jotain paljon enemmän vielä kuin pelkästään, jos ajatellaan asuntolainoja. Ja oikeastaan asuntolainoissakin ei pelkästään ole kyse vähittäispankkitoiminnasta tai kuluttajista. Jos ajattelen maata, jonka parhaiten tunnen, Espanjaa, tämä asuntolainotus on ollut laaja meillä se on kaksinkertainen verrattuna muuhun Euroopan unionin. Ja jos ajatellaan niitä, jotka kehittävät näitä tuotteita, niin se on 100 prosenttia. Tarkoittaa sitä, että tämä merkittävä ongelma ei niinkään ole asuntoluototuksessa tai vähittäispankkitoiminnassa, vaan ne ongelmat ovat jossain muualla ja varsinkin siinä, missä me nyt rupeamme lainsäädäntöaloitetta tekemään. Basel-komiteassa jo 2001 tehtiin selvitys näistä ongelmista, jotka tähän liittyvät. Kyse on tahoista, jotka ovat hyvin velkaantuneita. YK puitteissakin on hankkeita ollut 2009 lukien, kun ajatellaan valtion velkaa. Se ei nyt ei kuulu meille täällä. Valtion velan kohdalla olemme ehkä hyvässä paremmassa mallissa, mutta yksityinen velkaantuminen on osoittanut, että tarvittaisiin tällaisia aloitteita. Ylivelkaantuminen on merkittävä yksityisellä sektorilla. Jos ajatellaan varsinkin asuntolainoja, niin siinä ei ole kuitenkaan vielä ihan täydellistä kuvaa. Sitten 2010 marraskuusta lukien, kun tietoja on saatu lisää, niin me olemme näitä kirjeen komissiossa Barnielle, että meidän pitäisi laajemmin tätä käsitellä kuin pelkästään vähittäismarkkinoita, siis myös tämä off-mortgage-markkina täytyy huomioida. Sen jälkeen, kun Barnier vastasi kokouksessa, niin hän on tehnyt myös aloitteen. Hän on, me olemme aina sanoneet Barnielle, että asuntolainen aloite olisi erittäin merkityksellinen rahoitusmarkkinapalveluissa – Tämä olisi ensi askel tämän tyyppisten ongelmien käsittelyssä. Tästä syystä yhdessä puheenjohtajan nimissä lähetettiin uusi kirse, kuten tiedätte. Siinä todetaan, että tämä on todella vain ensi askel eurooppalaisessa strategiassa, joka olisi johdonmukainen ongelmien selvittämiseksi, kun ajatellaan niitä huonoja käytäntöjä, joita on ollut luototuksessa. Ja voitaisiin taata, että tällaiset käytänteet eivät vahingoittaisi säästäjiä eikä veronmaksajia, ja ettei ne johtaisi sitten uuteen kriisiin. Siksi minun mielestäni tarvitaan vastausta haasteisiin, varsinkin kun on kyse yksityistä ylivelkaantumisesta. Ja monet julkiset laitokset ovat myös ylivelkaantuneita. Tämä aloite ei kata sellaisia vastuualueita, joita pitää käsitellä niiden ongelmien yhteydessä, jotka liittyvät lending and borrowingin, antoja, ottoja, antol, antoluototukseen. Kansalaisista 80 prosentilla on jotain kiinteistöomaisuutta. Monilla on asuntolaina noin 50 prosenttia. Se vastaa eurooppalaisesta PKTstä. Se on ja henkilökohden velkaa on 12 000 euroa, siis se on tärkeää. Meidän mielestämme pitäisi sääntelijän miettiä, miten me voisimme lähentää sääntelyä. Minä haluaisin, että olisi lähinnä kolme periaatetta käytössä, viisi suuntaviivaa. Ensinnäkin periaatteet, ne olisivat seuraavat. Ensinnä Me olemme sitä mieltä, että me emme tarvitsisi että me tarvitsisimme tuotteiden yhdenmukaista sääntelyä. Me haluamme vahvistaa eurooppalaista rahoitusjärjestelmää niin, että kunnioitamme kuitenkin monimuotoisuutta ja innovointia. Olemme sitä mieltä, että ei ole mitään yhtä ainoaa mallia ratkaista kaikkia ongelmia. Siitä syystä me emme halua etsiä yhdenmukaisuutta tuotteissa. Toiseksi emme myöskään väitä, että sääntely muuttaisi oikeusjärjestyksiä tai määräyksiä, joita on jäsenvaltiossa olemassa. Nämä oikeudelliset järjestelmät ja periaatteet ovat vastaus konkreettisiin markkinoihin, jotka ovat vuosien saatossa muotoutuneet. Siksi meidän pitäisi niitä ruveta rukkaamaan löytäksemme vain ongelmiin ratkaisun Euroopan mittakaavassa. Nyt on kyse siitä, että me ratkaisemme ongelmat, jos niitä yksilöidään, eikä sitten aiheuttaa uusia ongelmia, ei toivottuja ongelmia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Meidän täytyy kunnioittaa perinteitä, periaatteita oikeusjärjestyksissä. Sitten toinen oli tämä. Ja sitten kolmanneksi että voidaan selkeästi rajoittaa, missä liikumme, niin emme vaadi, että tämä jotenkin jatkaisi tätä käytäntöä, kuten tähänkin asti, eli vanha malli jatkettaisiin, vaan ennen kaikkea niitä aloitteita, joita nyt ollaan hyväksymässä luototuksessa, olemme sitä mieltä, että mikäli mahdollista, meillä pitäisi olla johdonmukainen vastaus näissä eri aloitteissa, vähittäinen vastaus, ettei tuhota niitä aloitteita, joita on tehty tähän mennessä. Meillä on nämä periaatteet siis. Mutta mihin suuntaan sitten niiden pohjalta pitäisi mennä asuntolainoitusmarkkinoilla? Minusta niitä suuntaviiva on viisi. Selkeästi ottaisin ne esille ja, ja myöhemmin selitän vielä, mitkä ovat ne alueet, missä nämä viisi suuntaviivaa olisivat enemmän esillä. Ensinnäkin minä uskon, että on hyvä, että 2007 valkoisen kirjan pohjalta edetään, että tarvitaan kilpailukykyiset markkinat. 70-luvun sisämarkkina-ajatuksena oli, että palvelut ja sijoittautumisvapaus toteutuisi. Se oli välttämätöntä. 80-luvulla sisämarkkinat pyrkivät ennen kaikkea toimimaan vähimmäisharmonoinnin pohjalta vältyttäisiin siltä, että olisi ristiriitaista toimintaa, että olisi kohtuullinen toiminta. Ja sitten yhtenäisvaluutasta alkaen tultiin uuteen vaiheeseen, että saadaan kasvua, tehokkuutta ja sisämarkkinat voitaisiin jotenkin integroida. Mutta tarvitaan myös taloudellista logiikkaa niin, että syntyy jotain arvoa tehokkuudesta ja eurooppalaisesta taloudesta. Siksi valkoinen kirja, joka puhuu siitä, että pitäisi tehokkuutta kilpailukykyä lisätä, minusta se on hyvä suunta ja minun mielestäni sitä on vahvistettava edelleen. Toiseksi, olen tarkkaan lukenut Yhdistyneen kuningaskunnassa, kuningaskunnassa laaditun Tanner-selvityksen, kun mietitään, minkälaista sääntelyä tarvitaan asuntolainoituksessa. Siellä on kolme ehdotusta, jotka me voisimme omaksua ja puolustaa niitä. Ensinnäkin totesin, että meidän pitäisi kuluttajia suojella ylivelkaantumiselta. Toiseksi meidän pitäisi myös maksukykyä vahvistaa pankkeissa, kun ajatellaan, jos harkitsemattomasti on lainat myönnetty. Ja kolmanneksi meidän täytyy leikata näitä huippuja taloussykleissä, että tulee, että tule, ei tule nousu ja laskua kovin jyrkästi. Ja miettiä, minkälainen järjestelmä toimisi tasaisemmin ja vakaammin ilman huippuja ja laskuja. Mielestäni nämä näkökohdat ovat sellaisia, jotka kyllä edellyttävät tarkastelua. Näin voidaan ehkä myös vahvistaa kuluttajien tulotasoa ja vahvistaa näin Euroopan taloutta ja rahoituslaitosten maksukykyä vahvistaa. Ne ovat hyvin keskeisiä tekijöitä myös. Saman aikaan voidaan välttää myös se, ettei tule tällaista kuplaa enää, jolla on niin tuhoisia seurauksia, että jos tulee jotain merkkejä jo jossain vaiheessa, niin niiden myötä pystyttäisiin välttämään se, että kriisi toistuu samalla tavalla kuin nyt kuten on tehty jo valtiovelan kohdalla, niin pitäisi tehdä myös yksityisen velkaantumisen kohdalla. Sitten vielä yksi näkökohta, joka minusta vaikuttaa tärkeältä. Se näkyy jo valkoisessa kirjassa ja toiseksi tässä Tavner selvityksessä ja sitten G20 johtopäätökset. Mielestäni siellä on kaksi. Siellä puhutaan myös sääntelyn epäonnistumisesta, mutta siellä on kaksi, täsmäll- kaksi täsmällisempää näkökohtaa, jotka ovat ilmoituksena meillekin. Ennen kaikkea tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja enemmän joustoa järjestelmässä. Jousto mielestäni on sitä, että todellakin tehdään se, mitä rahoitusjärjestelmä voisi vastata kansalaisten, perheiden, yritysten odotuksiin, niin että meillä olisi luettelo eri teemoista. Ja minun mielestäni meidän pitäisi tähän ottaa se myös, jos todella haluamme selvitä sitoumuksista, joihin on päädytty G20. Sitten neljäs teema – ja minun mielestäni sekin pitäisi ottaa huomioon minun mietinnössäni. Sitä ei ole välttämättä riittävästi käsiteltykään ja eikä ole minkälaisia esityksiä edes tullut. Ja tässä minä viittaan siihen, että olisimme johdonmukaisia, kun uudistamme uutta ulottuvuutta eurooppalaisessa valvontajärjestelmässä. Me tarvitsemme jatkuvuutta sille työlle, mitä olemme tekemässä uudistusten parissa. Ja jos uusi eurooppalainen valuutajärjestelmä on syntymässä, niin meidän täytyy miettiä, miten tässä järjestelmässä toimitaan, että voidaan ratkaista jo olemassa olevia ongelmia, varsinkin lainoituksessa, että kun tulee uusia viranomaisia, jotka tulevat järjestelmään mukaan, että voitaisiin näinkin vahvistaa myös eurooppalaista asuntolainajärjestelmää niin, että oltaisiin johdonmukaisia sen uudistuksen kanssa, jota olemme toteuttamassa. Sen on oltava vähittäinen prosessi. Ei tässä voida ottaa yksi askel ja pysähtyä siihen. Emme voi tehdä niin kuin Penelope, joka päivällä ollenkaan kutonut, vaan yöllä vaan. Ja yhteenvetona voisin todeta vielä, että meidän täytyy näin saada aikaan luottamusta eurooppalaisiin asuntolainamarkkinoihin. markkinoihin Uudistus, jota nyt olemme toteuttamassa, edellyttää sitä, että eurooppalaiset asuntolainan markkinat olisivat johdonmukaisia, vakaita, sellaisia, jotka ansaitsisivat luottamuksen sekä kansalaisten, mutta myös sijoittajien parissa, niin että sijoittajat ajattelisivat, että täällä olisi mahdollisuuksia Euroopassakin. Meidän täytyy siis vahvistaa Euroopan unionia kokonaisvaltaisesti. Tässäpä viisi näkökohtaa, joita meidän mielestäni on käsiteltäviä. Nyt puhuja mikrofoni katkeaa ampliaré y detallaré cuáles son algunos. Katsotaan sitten, minkälaisia aiheita ja teemoita on soveliasta käsitellä, jotta voidaan vastata näihin suuntaviivoihin. Kiitoksia kovasti, rouva Merci, monsieur le rapporteur, vous avez Kiitoksia esittelijälle. Puhuit erittäin selvästi. Meillä on neljä varjoesittelijää ja 17.30 meidän täytyy alkaa jo äänestää, joten ähm, haluan sitä ennen ehtiä antaa puheenvuoron kaikille ensin Alfredo Palonelle. Jokainen saa viisi minuuttia puheaikaa. Grazie Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione. Eh, Kiitoksia. Kuuntelin hyvin tarkkaan herra Sanchez ja me olemme jo tästä keskustelleetkin useaan otteeseen, tehneet erittäin hyvää yhteistyötä minä uskon, että varmasti näin voidaan jatkaakin, että saadaan yhteinen päätöslauselma aikaan. Minä sanon välittömästi, että olen aivan samaa mieltä suurelta osin sen kanssa, mitä Sharon Bowles jo totesi aikaisemmin, ja myös Sanchez Presedon kanssa, mm, siis mitä kirjoitettiin komission jäsen Varnielle. Tärkein syy jonka syystä olen, josta syystä olen samaa mieltä kirjeen kanssa, on se, että kun siinä todetaan, että suuri osa maksukyvyttömyydestä johtuu siitä, että luottoja on annettu sijoittajille, jotka ovat teuttaneet pelkästään ö, tätä asuntomaisuuteen liittyen. Meidän täytyy mennä vielä pidemmälle kuin tässä esityksessä. Minä Siksi tässä täytyy tehdä valintoja yhteisesti. Kun mietimme, mitä syytet on ollut kiinteistökuplan taustalla, niin ehkä, kuten tässä kirjassakin sanotaan, niin ei tämä pelkästään johtunut kuluttajien maksukyvyttömyydestä, vaan tyystiin jostain muusta syystä. Emme saa unohtaa tätä ongelmaa, joka syntyi Yhdysvalloissa ja me kärsimme Euroopassa niistä vaikutuksista. Toisin sanoen, jos me haluamme jotain kuluttajasuojaa saada aikaan, niin me tarvitsemme tilanteen, joka on avoin niissä menettelyissä, joita vaaditaan. Siinä olen kyllä samaa mieltä menettelystä. Niin, että mietitään, mitä vaatimuksia kansalaisilla on, mutta huoma. Olen kovin hämmentynyt yhdessä kysymyksessä. Onko sääntely sitten oikein, kun elämme vapailla markkinoilla? Ja minä uskon, että varmasti sielläkin on vastakkaista vaikutusta, jos rupeamme ylisääntelemään. Emme voi kaikkia säädellä kuitenkaan. Nimittäin tämä järjestelmä on osa sitä, järjestelmään liittyy paljon myös asianomaisen henkilön etiikasta. Emme voi ruveta pankkien tai yritysten toimintavapautta rajoittamaan liikaa. Tässä on tärkeitä valintoja edessä, mutta varsinkin on valittava, kun mietitään kuluttajan subjektiivista valintaa. On aivan oikein, että sitä jotenkin säännellään ja kuluttaja, oikeastaan kaikki ne, jotka menevät pankin pakeille – että on parhaat mahdolliset olosuhteet käyttää näitä palveluita. Toisin sanoen lisää läpinäkyvyyttä. Siksi minä uskon, että tämän tyyppistä pohdiskelua emme voi välttää. Tässä on kritiikkiäkin esitetty. En nyt sano, että, että nyt me aloitamme tämän käsittely ilman, että tässä on jotain keskustelua esittely varjoesittelyiden kesken. Mitä vastakäytäiset ollaan halua kuitenkaan saada aikaa. Minä olen kuitenkin jo, joissakin kysymyksissä hämmentynyt, muun muassa se, että ennen sopimusta annetaan tietoa. Niitä ruvettaisiin noin vain yhdenmukaistamaan maasta toiseen, että komissio tätä tyrkyttää koko Euroopalle. Ja siellä on niin monenlaisia käytänteitä, harkintavaltaa. Se, mitä Sanchez totesi, niin voi olla, että sitten on hyvin vaikea toteuttaa tätä tavoitetta. Siksi problema di adeguati chiarimenti, passaggi. Riittävästi selvennystä tarvitaan myös eri tyyppisistä räätälöidystä hankkeista, Sanchez. Tässäkin täytyy selvittää, että täytyy räätälöidä se tiedotus, joka annetaan ennen sopimuksen solmimista – se tulee tietenkin jossain vaiheessa. Tämä ongelma on sellainen, että emme voi pakottaa vain yhtä mallia. E ja sitten pyydän, että kollegat pohdiskelevat, tai me pohdiskelemme yhdessä tätä kysymystä. Tämä ei pelkästään riipu luotonottajan luonteesta tai kyvystä, vaan on kyse myös kiinteistön arvosta tai rahoitusmuodosta. Tai jotta voitaisiin heikoimpia suojella, niin me emme voi ajatella esimerkiksi sellaista, jos ajatellaan asuntolaino-ongelmia nuorten parissa varsinkin. Ehkä heillä on joustava työ. Sitten vielä vakuut, vakuudet, joita kolmannet osapuolet voivat ehkä tarjota on erittäin tärkeää, että heidänkin osuutensa taataan jotenkin. Sitten vielä yksi kysymys lopuksi. Artikla kahdeksan poikkeukset. Emme tästä puhu pelkästään teknisestä näkökulmasta, niin että hallitukset voivat tätä sitten ruveta yhdenmukaistamaan, koska meillä on pankkijärjestelmä olemassa eri tahoilla. En halua ruveta polemisoimaan tätä sinun kanssasi. Meillä on yksityistä ja valtion velkaa, pankeilla oma filosofiansa, joka vaihtelee. Sellainen järjestelmä pankeissa, että se perustuu säästöihin, niin ei tätä voida käyttää sellaisia pankkeja, jotka perustuvat muihin tekijöihin. No niin, mutta katsotaanpa sitten, kun ruvetaan erittelemään tätä ongelmatiikkaa vielä paremmin. Varmasti pystymme tekemään yhteisiä valintoja. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, het is natuurlijk een interessante... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on totta kai erittäin mielenkiintoista keskustelua. On mielenkiintoista pohtia sitä, mistä kriisi lähti liikkeelle ja au, aiheutuiko kriisiasioista, joita nyt lähdemme säätelemään ehkä joissain jäsenvaltioissa – oli ongelmia yksittäisten asuntolainojen kanssa. Ja se, että kiinteistö, josta oli lainaa, menetti arvoaan. Tämä ei nyt varsinaisesti ollut niinkään ongelma Euroopan unionissa – vaan enemmän Yhdysvalloissa, vaikka se joihinkin jäsenvaltioihin kyllä pätee. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö tähän aiheeseen pitäisi puuttua. Siihen pitää kiinnittää huomiota, siksi komissio on tämän ehdotuksen tehnyt ja varmasti sisämarkkinoille olisi etua siitä, että puututtaisiin voimakkaammin näihin lainoihin. Tämä voisi olla ensimmäinen alku ja sitten ehkä muita aloitteita muilla aloilla. Komissio varmasti voi palata ehdotusten kerran tähän. Meidän on palattava myöhemmin. Muita direktiivejä on muilla aloilla, joten meidän on huolehdittava siitä, ettei synny päällekkäisyyttä. Olettaisin, että perusperiaatteiden pitäisi tukeutua joustavuuteen. Ei voi haitata avoimuutta sekä velan antajalle, luoton antajalle ja ottajalle pitää tietää, minkälainen sopimus solmitaan. Tietyt laatukriteerit pitää asettaa kaikille osallisille. Järjestelmän pitää olla myös vertailtavissa niin, että kuluttaja voi helposti vertailla tarjontaa, ei ainoastaan tavanomaisempia tarjouksia alueella, jolla kuluttaja elää, vaan ehkä jossain muuallakin voisi olla kiinnostava tarjous, jonka kuluttaja näin voisi valita. Minusta tuntuu, että tarvitsisimme jonkinlaisen kyselylomakkeen, joka puuttuu luottokelpoisuuteen. Sen arvioiminen, luottokelpoisuuden arvioiminen on aivan ykköskriteeri, mutta ei se ainoa voi olla, koska ei voida kyseenalaistaa niiden asiantuntemusta, jotka lainoja myöntävät. Meidän on huolehdittava siitä, että – ovi on avoinna, jotta voidaan ottaa huomioon alalla toimivien asiantuntemus. Ja lopuksi puheenjohtaja, meidän pitää olla tässä nyt tarkkana niin, ettei luoda asetusta, joka mahdollistaisi sen, että lainoista tulee liian monimutkaisia. Tämä johtaisi siihen, että lainojen saaminen – olisi hyvin hankalaa, jos nuoret vaikka lainan haluaisivat. Saattaisi käydä niin, että tilanne tällä hetkellä ei nuorten elämässä ole niin hyvä, mutta on otettava huomioon myös se, että nuoret kyllä tekevät elämällään jotain. Ja jos luotonantaja ei halua ottaa riskiä tai jos asetus sitoo kädet, niin pitäisi kyllä huolehtia siitä, että tämä on tilanne, johon emme päädy. Koska muuten markkinoilla ei tapahdu yhtään mitään. Emme me voi ajatella markkinoita, joilla ei ole riskejä ollenkaan, koska silloin ei voida myöskään edetä. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin pidämme hyvänä sitä, että nyt puututaan asuntoomaisuuden luottosopimuksiin. Tämä on lisäala. Kulutusluotoista on jo puhuttu ja silloin asuntoluotot jätettiin ulkopuolelle. Jos nyt kriisiä katsotaan, niin nähdään, että useissa jäsenvaltioissa juuri tämä ala oli yksi keskeisistä kriisin syistä. Siksi on ihan oikein puuttua tähän kysymykseen. Kuitenkin on selkeästi sanottu, sanottava, että meidän on huolehdittava yleisistä eduista ja yksilön eduista. Yleisemmällä tasolla on huolehdittava rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Jos samanaikaisesti myönnetään liikaa luottoja, esim. erityisesti silloin, kun on vaihteleva korko käytössä, niin tämä saattaa johtaa makrotalouden ongelmiin, jotka kohtaavat monia lainanottajia, no, jotka joutuvat siis kriisiin, mutta toisaalta on mahdollistettava luoton saanti. Sitä ei saa vaikeuttaa turhan päiten. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että luottoalalla saadaan riittävä kuluttajasuoja. Ihmiset voivat saada hyviä luottoja, eivätkä vahingossa hanki huonoja – Mainonnan osalta pitää saada kunnon standardit. Kohdassa kahdeksan tästä jotain sanotaankin jo hyvä niin. Voisimme ajatella, että vaihtuvakoorukkoisten lainojen osalta erityisesti kuluttajille pitäisi esittää sekä myönteistä että kielteistä korkokehitystä, jotta turvattaisiin se, että kuluttajat tietävät, mitä tuleman pitää, jos korkotaso nousee. Toinen ala – velvollisuudet tiedon antamisesta ennen sopimuksen solmimista. Tässäkin on jo melko paljon hyviä määräyksiä komission puolelta. Ajattelisimme, että sen lisäksi mitä on säädelty tähän mennessä ja ehdotettu, ehdotettu niin pitäisi huolehtia siitä, että annetaan tietoa siitä, mitä tapahtuu jos luottoa lainaa ei saada maksettua takaisin, mitä tapahtuu, jos on vaihteleva korko ja mitä tapahtuu eri kehityksen kuluissa. Nämä asiat pitää selvittää, kun puhutaan tiedosta, joka on annettava ennen sopimuksen solmimista. Lisäksi pitäisi saada oikeus nauttia tarjouksesta, joka on sitova, jotta voidaan hankkia vertailtavissa olevia tarjouksia. Se ei ole kovin helppoa tällä hetkellä. Meistä pitäisi myöskin voida laskea varsinainen vuotuinen korko. Jos on erilaisia korkotasoja tietyn käden aikana, niin ne pitää esittää myös selkeästi muuten kohdan 12 määräykset antavat väärän käsityksen siitä, mitä on odotettavissa korkotason osalta. Toinen meille tärkeä seikka on se, että on olemassa sellaisia luoton antajia, jotka vaativat liian korkeaa korkoa. Meidän pitäisi siis luoda säännöt sille, mikä on niin korkea korkotaso, että sen yli ei voida mennä. Pitkän aikavälin sopimukset ovat tärkeitä – järjestelmän vakaudelle. Pitää huolehtia siitä, ettei haitata pidempiaikaisia, pysyväkorkoisia lainoja. Meidän pitäisi tukea enemmän tällaista pitkää lainasuhdetta, jotta ei olisi tällaisia pitkiä kasvukausia ja sitten taas kuplan puhkeamisia. Haluaisin ottaa esiin myös tärkeän kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä tapahtuu, kun luotto annetaan, vaikka vakuudet eivät ole riittäviä? Joissain jäsenvaltioissa on nähty, että luotto annetaan 100 prosenttia tai jopa enemmän. Ja tämähän helposti johtaa siihen, että kuluttaja ylivelkaantuu. Tämä pitäisi pyrkiä välttämään. Kriisimässä nähdään, että meillä on monia kuluttajia, jotka ovat ylivelkaantuneessa tilanteessa. Tässä pitäisi vahvistaa kuluttajan oikeuksia muuttaa velkaansa sellaiseksi, että siitä voidaan selvitä niin, ettei kuluttaja jää yksin. Lopulta keskeinen kysymys monissa maissa oli luotot eri valuutassa. Ja näin yhtäkkiä luottokustannukset kasvoivat omassa valuutassa. Tässä pitäisi huolehtia ainakin siitä, että saadaan riittävä tieto ja kuluttajille niin, että kuluttajat eivät joudu turhaan maksukyvyttömyystilanteeseen. Meidän on muistettava kuluttajien oikeudet yksilöinä – minä odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Varmasti voimme vaikuttaa siihen, että eurooppalaiset sisämarkkinat ovat vakaammat, kuluttajan oikeudet paremmat. Herra Kuntis, vielä lopuksi sitten keskustelu päättyy. Tämä on vasta ensimmäinen keskustelu. Haluan noudattaa äänestysaikaa nimittäin. Θέλω από την αρχή να Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin jo heti sanoa, että olemme kuulleet nyt suullisen esityksen ja yhteistyö on ollut erittäin hyvä varjoesittelijöiden kanssa. Olen saanut sellaisen käsityksen, että Esittelijä tuntee tämän aiheen erittäin hyvin, tietää miten pitkälle pitäisi mennä ja miten syvälle tähän aiheeseen. Sama ei koske komission ehdotusta. Komission ehdotus on hyvin rajoittava. Todella voin tukea esittelijän kantoja – tässä ehdotuksessa on muuten hyvin yleisiä kommentteja. Minun mielestäni meidän pitäisi olla tässä enemmän tarkkana ja tiukkana. Totta kai rahoitusjärjestelmän rooli ja pankkien rooli on hyvin tärkeä. Kun puhutaan merkittävästä tarpeesta yhteiskunnassa, ei voida hyväksyä sitä, että kaikki perustuu keinotteluun. Ja nyt ihan lyhyesti, koska aika ei ole paljon, voin sanoa, että meillä on mielenkiintoisia kertomuksia Yhdysvalloista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta esimerkiksi. Ja on voitu nähdä, että rahoitussektori on kasvanut ja kehittynyt liian suureksi vuosien mittaan. Meillä ei ole ollut tilanne ihan sama, mutta nyt ei kuitenkaan enää pystytä huolehtimaan ihan perustarpeista, esimerkiksi asuntoluotosta, koska paineet ovat nyt liian suuret. Ja sitten tietenkin helposti syntyy keinottelua, halutaan valtavasti voittoa – Tästä syntyy tietenkin riski ja lähdettiin kehittelemään uusia innovatiivisia tuotteita. Tätä kautta kriisi syntyi. Innovatiivisia tuotteita tarjottiin markkinoille ja tarjottiin myöskin luottoja, joita pankitkin ottivat. Ja sitten valtion pitää lopulta lähteä pankkeja – pelastamaan. Me tarvitsemme hyvää valvontaa pankkisektorille, hyvää säätelyä, mutta meillä pitää olla mielessä myös toiset vaihtoehdot. Meillä ei ole paljon huomioita, palaan, äh, anteeksi paljon aikaa esittää minun huomioitani, mutta voin palata niihin myöhemmin. Meidän pitää ajatella välittäjän roolia tässä. Kyse on alasta, jolla syntyy paljon ongelmia, paljon uhkia. En puhu nyt pidempään, koska täällä on paljon liikehdintää tällä salissa. Myöhemmin varmasti voimme puhua aiheesta lisää. Kiitokset todellakin. Äänestyksen hetki on koittanut. Rouva puheenjohtajakin on tullut. Sen verran sanon aikataulusta. 24. toukokuuta tarkastelemme mietintöluonnosta. Määräaika tarkistus on jättämässä 9. kesäkuuta, tarkistusten käsittely 4. heinäkuuta ja valiokunnassa 12. heinäkuuta äänestetään ja täysistuntoon lokakuussa. Kiitos. oh, the seat's nice and warm. <laughs>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 yeah. you can start okay, everybody. Voisitteko kaikki pistää kortit äänestyskoneisiin, niin järjestetään äänestyskoe. Jos haluatte lähteä, lähtekää hiljaa. Jos tulette sisään, tulkaa sisään hiljaa. Toivottavasti kaikilla on myös äänestysluettelo. Avaa nyt äänestyksen, siis testiäänestyksen. Jos olette tyytyväiset, painakaa nappia. So far we've got 30... 35 jäsentä on nyt äänestänyt. 36. 37 anymore. 37 lisää. Lisää tarjouksia. Nyt on 39 paranee, paranee. Right, 39 members. 39 jäsentä, joilla on kortti sisässä. No 40kin näytti olevan. Painakaa nappulaa, kiitos. Ihan sama mitä. No niin, 39 vielä yksi puuttuu. Ahaa, Vern on pois. Toivotan, että hän tulee takaisin jossain vaiheessa. Kiitoksia. 33 tyytyväistä, viisi tyytymätöntä, yksi ei osaa sanoa. Eh, we're starting now on the... Nyt aloitamme äänestyksen. Kyseessä on Ola Schmidtin mietintö sijoittajien korvausjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muuttaminen. Kompromissi F Pervanche. Uh, and she's a rapporteur also. Who wishes to go first? Niin, kuka haluaa nyt ensin käyttää puheenvuoron? Olle vai Pervanche? Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ihan vain äänestysluettelosta. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pyytää, että 156 ja 73 tarkistukset peruttaisiin, kuten pyysin varjoesittelijät kokouksessa. Ne on herra Salvan tarkistukset. Me olemme niistä nyt äänestämässä, mutta tässä on tiettyä tekopyhyyttäkin oikeastaan tavassa, jolla ne on esitetty. Minun mielestäni niitä ei oikeastaan ole perottu, mutta nyt ne on kuitenkin jätetty ikään kuin erikseen esittelijän tarkis mietinnöstä. Mutta jos nyt tarkastellaan ennätysluettelon logiikkaa, niin vähintään esittelijän tarkistukset, jotka ovat identtisiä, olisi pitänyt panna ensin 48, 13 ja esittelijän tarkistus on siinä ensimmäisenä, mutta siellä ei ole mitään peruttua ja niistä täytyy äänestyttää ennen esittelijän tarkistuksia. Minä toivon, että kansanpuolue perottaisi ne, tai edes vähintään käännettäisiin äänestysjärjestys, kun on kyse esittelijän tarkistuksista ja 56 ja 76 tarkistuksista. Uh, I'll now take the Niin, haluaako esittelijä Kiitos puheenjohtaja. Me emme vedä näitä tarkistuksia pois, erityisesti sitä taustaa vastaan, että vasten, että tässä on identtisistä tarkistuksista kyse muiden kanssa. Tämä on nyt vähän tällaista varjonyrkkeilyä. Me jätämme nämä tarkistukset ennalleen. Ole. Ulle. Thank you, Madam Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä oikeastaan haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvin, hyvin tehdystä työstä, säällisestä työstä. Minun mielestäni olemme saaneet hyviä kompromisseja aikaan. Tämähän johtuu siitä, että kyseessä on ensimmäinen käsittely ja unkarilaiset voisivat ähm, esittää kaikki nämä kolme tekstikokonaisuutta ennen kesätaukoa. Joten olen oikein tyytyväinen siitä avusta, jonka olen saanut teiltä kaikilta sihteeristöltä, Claire Peritiltä ja omalta Alden sihteeristöltäni, jossa on kaksi Clairea. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet aikaan nämä kompromissit – ja sitten Peresin ehdotukseen liittyen hän esitti tämän jo viime kokouksessa. Minusta valiokunnan tehtävä on päättää tästä asiasta. Minusta tämä on vähän outoa, että juuri se tarkistus, joka, josta alun perin oli kyse, niin ei enää ole täällä. Se on muotoiltu uudestaan. Ja nämä tarkistukset ovat aivan samankaltaiset kuin minun kaksi tarkistustani. Ilman mikrofonia. Mutta hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Minä en valitettavasti ole ollut puhemiehenä tässä parlamentissa – Eikä minun tehtäväni ole päättää äänestyslistasta, joten minä olen valmis kuuntelemaan teitä kaikkia, erityisesti puheenjohtajaa, mm, sen suhteen, miten äänestyslista on laadittu. Ja oikeastaan halusin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. I have, uh, Udo, asked Udo on pyytänyt puheenvuoroa ja Sven Udo ensin. Thank you, Sharon. Kiitos Sharon. Perman Peres viittasi tässä kysymykseen siitä, miten nämä asiat hoidetaan, ei ole oikeastaan syitä sille, miksi ei äänestettäisi Ulle Smithin tarkistuksesta. Hän on esittelijä ja kollega, joka on tehnyt tuttuun tapaan hyvää työtä. Muistuttaisin siitä, että koordinaattoreiden kesken ajattelimme, että keskustelisimme edelleen – menettelytavoista, jotka ovat tärkeitä täällä valiokunnassa. Nämä keskustelut ovat vielä kesken. Muistuttaisin siitä, että pidän välttämättömänä, että näitä keskusteluita käydään edelleen. Well, first of all... Ensinnäkin kiitos kollegat ja kiitos Olle. Tosi hyvää yhteistyötä, hyviä keskusteluja. Kyllä on sanottava, että valtava vahinko, aika järkyttävää huomata, että ensin oli kokous kollegas Alvan kanssa, joka oli kansanpuolueen esittelijä. Sitten viikkoa myöhemmin kuultiin, ettei, että, että hän sitten rahaa vastaan eh, teki esityksiä. Nyt tämä on poistettu, mutta minulle suurin ongelma ei ole se, äänestääkö tämän puolesta vai ei, vaan muiden puolesta. Minä olen valmis hyväksymään ensin Ullen tarkistuksesta. Siitä nyt ei kyse ole. Kuitenkin vastaavissa tapauksissa kaksi jäsentä jätti parlamentin ja yksi joutui jäsenryhmästä pois. De Alpan edelleen kansanpuolueen jäsen, vaikka Espanjan lainojallakin ei olekaan lairikkomus olla kieltäytyä rahan ottamisesta. Meidän täytyy olla selvä käsitys oikeusvaltioperiaatteesta, että otettaisiin huomioon tämäkin vaikutukset. Olen tosi huolestunut, missä järjestyssä äänestäminen ei siitä kenkä purista. Ei siitä nyt ongelmia ole ollut täällä parlamentissa. We shouldn't have a full niin nyt ei pitäisi aloittaa enää mittavaa keskustelua, mutta meidän tästä viikon pyytänyt puheenvuoron. Rova puheenjohtaja, minusta vaikuttaa, että Giguldin puheenjohtaja on mennyt ihan harhaan. De Salva on jo lehdessä todetuna, että hän meni ansaan, siis parlamentin jäsen, meni Ansan ja lehdistö on, tämä Suomen lehti on sanonut, että herra Dal Salpa ei rahaa hyväksynyt eikä ottanut. Mä nyt miettiä, mistä, kun puhutaan kollegoista, tähän tuli herra Gingultu. Thank you very much. Uh, I... Kiitoksia kovasti. Näyttää siltä, että mitään ei ole todistettu, eikä meidän pitäisi arvailla sitä, mitä nyt viranomaiset niin parlamentissa kuin Espanjassa tutkivat, mihin tuloksiin tulevat. Minä nyt itse luen tätä suorasanaista raporttia ja, ja siihen liittyen minä kyllä esitin muutaman kysymyksen sen suhteen, miten sitä oli tulkittu. Mutta kaikki viittaa siihen, että tämä henkilö pyytäisi apua joko ryhmältään tai Espanjan ö, lakiin vedoten haluaa katsoa, mikä on sallittu ja mikä ei. Mutta meidän täytyy odottaa tutkimusta, sen päättymistä. No niin, Pervans, minä en anna sinulle puheenvuoroa. Why don't you wait and... Mikset voi odottaa, kunnes puheenjohtaja on lopettanut lauseensa? Minä puhun nyt. Etkö sinä nyt saa puheenvuoroa? Me, me noudatamme sitä järjestystä, joka tässä on esitetty listassa, ja te saatte kyllä, sinä saat vasta- äänestää vastaan silloin, kun haluat. Monesti esittelijän tarkistuksista äänestetään vasta myöhemmin, jotta muut saavat ensin äänestää omista muista tarkistuksista. Näin on päätetty teidän, teillekin on annettu <clears throat> mahdollisuus jo ilmaista kantanne ja te saatte myös mahdollisuuden ilmaista kantanne äänestämällä siten kuin haluatte. Mutta nyt minä noudatan tätä asiakirjaa. Kompromissi F puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. tarkistus 60, Pervans Beresin tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri kaksi puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta täytyy tarkistaa koneellisesti niin, että katsotaan miltä se näyttää. Äänestys alkaa. who's voted voting? Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Menemme tarkistukseen yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62, se on tullut katetuksi, joten nyt menemme tarkistuksiin 13 ja 63 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 Siihen liittyy esittelijän suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin muodoin 66 raukeaa. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 raukesi Jurin kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 se on katettu kompromissilla F. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan 72. Ovatko kaikki äänestäneet? Näköjään raukesi. Tarkistus. Se johtuu siitä, että Verne ei ole paikalla. Tarkistus 16 ja 73 puolesta. Vastaan tyhjää. <clears throat> hyväksytty. 74 on tullut katetuksi, 17 ja 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 18 vedetty pois, 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 76. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri Nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D. Eihän näihin sivuihin liittynyt muita suullisia tarkistuksia, ei. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E. Löysin sen sivulta 16. löydetäänkö me kompromissi E puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35. En ole vielä löytänyt sitä kylläkään. 22 sivulla 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juri 10 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa juuri 10? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 150 on tullut katetuksi. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Juri 11. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Juri 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 15 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 155 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 156 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan. Aha, se raukesi. 16 juri, se on yhdenmukainen puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 157 on tullut katetuksi. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juri 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 ja 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Fi- 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 on tullut katetuksi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestystekstistä näin muutettuna koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 5 vastaa, kukaan ei, äh, siis 5 tyhjää. Hetkinen, hetkinen. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestetään puole, äh, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ihmiset katoavat tältä. No niin, 34 puolesta, neljä tyhjä, niin pari teistä nyt lähti. No niin, kiitokset esittelijälle. That's it.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 Okay, excitement over. No niin, jännitys on ohi. Nyt Robert, jos olet valmis, menemme esityslistan kohtaan kuusi, joka on energiamarkkinoiden eheys ja läpinäkyvyys. Esittelijä on Robert. Ole hyvä, Robert. Merci, euh, madame la présidente, chers collègues. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, kollegat. Asetusesitys, joka esittyy energiamarkkinoihin, on mielestäni välttämätön. On ilmeistä, että jos kerran on markkinoita on, niin alalla on taipumuksia myös rikastumismielessä väärinkäyttää niitä markkinoita. Oikeastaan energiamarkkinoiden Vapauttaminen käynnistyi komission voimin välttämättömänä toimenpiteenä energian hinnan leikkaamiseksi. Tämä on johtanut päinvastaiseen tilanteeseen ja usein on nähty ihan omituiset les conditions réelles de l'offre euh, et de la demande. Euh, il est donc impérieux que ces marchés. Siksi mark- markkinoilla ei viime vuosien aikana ole nähty ja kaikki väärinkäytösyritykset pitää nyt saada rangaistuksi. Siksi komissio on tehnyt tällaisen esityksen, joka on tervetullut. Itse voin tukea sitä lähes kokonaisuudessaan. Tehän tiedätte, Valmistelemme vain lausunnon. ITRE on tässä toimivaltainen Sitä voitaisiin on päässyt jo hyvin pitkälle keskusteluissa. Eilen käytiin mielenkiintoista keskustelua niistä esityksistä, joita itse esittelijä on tehnyt kollega Hatsimarkakis. Tässä sääntelyesityksessä komissio on hakenut innoitusta direktiivistä, joka liittyy markkinoiden väärinkäyttöön vuodelta 2003. Minä muuten olin aikanaan silloin esittelijänä tuossa mietinnössä. Toisin sanoen hakien innoitusta tästä direktiivistä, joka jo on olemassa, komission tässä ehdotuksessaan myös hyödyntänyt markkinoiden väärinkäyttödirektiivin uudistamistyötä. Kuulemma piakkoin pystytään jo vahvistamaan tuota direktiiviä komission jäsenen lupauksella. Tämä on ehkä enemmänkin teoreettinen ongelma, nimittäin komissio käyttää tavallaan direktiota, ei ole vielä hyväksytty kaikkien lainsäätäjien voimien. Ensinnäkin parlamentin ja neuvoston täytyy hyväksyä asetusesitykset, mutta mutta voi olla, että markkinoiden direktiivissä tulee ongelmia vasta. Eikä tämä ole edes mikään teoreettinen vaara, vaan ihan todellinen vaara, jonka haluan kertoa teille. Komission asetusehdotus esittää, että Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto eli ASER, kuten sitä kutsutaan, saisi vastuun markkinoiden valvonnasta. Minusta tämä on aivan loogista, mutta täytyy kantaa huolta siitä, että kun se juuri on vasta aloittanut toimintansa Ljublinassa, niin siellä täytyy tarjota sitten riittävästi henkilöstöresursseja ja muitakin voimavaroja niin, että se pystyy valvomaan koko energia-alaa kun se sen kontolle on pantu. Täytyy taata myös se, että käydään ihanteellista yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten ja aserin kesken, mutta yhtä lailla tässä tarvitaan yhteistyötä kansallisten rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten kanssa ja myös ESMAn kanssa. Eikä riitä, että hyväksytään uusia määräyksiä, vaan rikkomuksiin syyllistyvien markkinatoiminta on myös rangaistava. Komissio hiljattain on julkaissut tässä tiedonannon, jota myös lainaan omassa mietinnössäni. Niin siinä todetaan, että on merkittäviä eroja kansallisissa lainsäädännöissä seuraamusten enimmäis- ja vähimmäismäärissä Ja minä uskon, että vaikka noudatettaisiinkin ja kunnioitettaisiin valtioiden määräysvaltaa, niin täytyy kuitenkin kantaa huolta siitä, että meillä on samat määräykset, jotka koskevat kaikkia myös seuraamuksissa. Rouva puheenjohtaja, minä olen rajoittunut aika vähän vähäisiin tarkistuksiin. En ole halunnut käymään keskustelua tarpeesta siitä, tarvitaanko jotain yhteyttä hiilidioksidipäästömarkkinoihin. Hatsimarkkaakis hoitaa sen puolen omassa mietinnössä henkilökohtaisesti tuen sitä vaihtoa, että meidän täytyy lisätä myös hiilidioksidimarkkinoita – koska hiljattainhan tapahtui tietoverkkohyökkäys tuota verkkoa vastaan. Petoksia ja manipuloita tapahtuu niilläkin markkinoilla. Komission tehtävä on sitten sanottava, hyväksyykö se Hatsimarkkaakiksen omaksuman lähestymistavan vai tarvitaanko erityislainsäädäntöä myös hiilidioksidimarkkinoille, mutta minusta on selvää, että nekin markkinat edellyttävät sääntelyä. Sitten esittämäni tarkistukset tähän asetusehdotukseen. Ne tähtäävät selkeään määrittämiseen, että kyse on kaikista toimista. Tämä koskee siis kaikkia markkinoita, monenkeskisiäkin järjestelmiä – Ja tässä käytetään myös välittäjiä. Komissio on esittänyt joitakin delegoituja säädöksiä. Ymmärrän toki niiden tarpeen, mutta esittäisin, että tekstiin kirjataan, että ennen kuin komissio delegoituja säädöksiä esittää, että sen pitäisi ensin kuulla energiamarkkinoiden toimijoita, mutta myös energialan viranomaisia ja myös arvoperiviranomaisia. Kansalliset sääntelyviranomaiset puolestaan joutuvat täytäntöönpanemaan nämä kaikissa jäsenvaltioissa. Täytyy valvoa, että alle kymmenessä vuodessa syntyy yhtäläistä täytäntöönpanoa sääntelyssä niin, että sitä sovelletaan kaikkiin toimijakin markkinoilla, jos niitä tulee muualtakin Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja sitä lisäksi, että vielä komission esityksiä muokataan niiltä osin, kun on kyse tietystä mahdollisista rikkomuksista – ennen kaikkea on käytänteitä markkinoilla, joiden mukaan varataan energian kuljetukseen liittyviä optioita. Tällä estetään kilpailu, kun on varattu vain tietyille toimijoille. Minun mielestäni tämä on markkinoiden väärinkäyttöä mitä ilmeisimmin ja siitä on rangaistavaa. Markkinoiden väärinkäyttöä on myös se, että hyötyy siitä, että onnettuuden myötä kapasiteetti on heikentynyt tai saatavuus on heikentynyt. Kun ajatellaan sähkön hintaa, niin sehän on moninkertaistunut muutamassa tunnissa 15-60 euroon, siis nelinkertaistui. Seuraavana päivänä selvisi, että tuotantokapasiteetti sähkötuotantonossa jouduttiin keskeyttämään. Se totta kai hyödytti niitä, jotka pitävät halussaan jo tämän tärkeän tiedon. Mielestäni niin ikään on tärkeää, että komissio huomioi energiamarkkinoiden tulevan kehityksen niin, että se on myös johdonmukainen rahoitusmarkkinoiden kehityksen myötä. Komissiota kehotetaan hyväksymään delegoituja säädöksiä, jotta tehdään riittävät sopeutukset tällä alalla. Sitten pikaisesti vielä vähemmän tärkeät tarkistukset Eli kiinnittäisin teidän huomiotanne yhteen tarkistukseen, jossa pyydän, että komissio esittäisi vähimmäistason kynnyksen, kun on kyse tietojen toimittamisesta niistä toimijoista, jotka välttämättä väitä vaikuta energiamarkkinoiden kokoonsa vuoksi. Vähimmäistä on kuitenkin tarpeen ja komission täytyy sellainen määritellä. No niin, siinäpä se. Vielä joukko tarkistuksia, jotka liittyvät sovellettaviin pakotteisiin, jos määräyksiä ei ole asetuksessa noudatettu. Tässä esitän tarkistusta, joka oikeastaan on peräisin nyt keskustelun alla olevasta direktiivistä lyhyeksi myynnistä. Sielläkin seuraamusten täytyy ilmentää rikkomuksen vakavuutta ja on huomattavasti suurempia kuin laittomista liiketoimista saatavat todelliset taloudelliset hyödyt. Sitten vielä yksi tarkistus, joka mielestäni sekin on tärkeä, nimittäin viraston aineelliset ja henkilöresurssit on esitetty, että viides, viimeistään 15. syyskuuta 2011 arvioidaan henkilöstön resurssitarpeet ja sitä ilmoitetaan parlamentille ja neuvostolle, jotta voidaan sitten resurssit mitoittaa tarpeiden mukaan totta kai 2012 talousarvomenettelyn yhteydessä. Kiitos rouva puheenjohtaja vielä kerran. Olen kollegojen käytettävissä, varsinkin varjojen käytössä, että heidän kanssaan voimme valmistella äänestystä, joka käsittääkseni muodostuu aika helpoksi, koska itse valiokunnassa keskustelut ovat osoittaneet, että on laaja yksimielisyys poliittisten ryhmien kesken sääntelyn tarpeesta. Kiitos. Karen. Karen. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan lyhyellä taustalla sitten kolme yle, yleisluontoisempa kommenttia sitten tarkistuksesta. Niin tämä taustatarina on se, että hiljaan kävin keskustelua erään suuren eurooppalaisen kaasufirman kanssa – se oli huolissaan tästä lainsäädännöstä, jota komissio ehdottaa, ja huoli oli ilmaistu seuraavalla tavalla. Hyvänen aika. Jos yksi meidän ää, platformeistamme ää, lakkaa toimimasta, niin silloinhan me joudumme ostamaan kaasua niin sanotulta pistemarkkinoilta, jos kilpailijat saavat tästä vihiä, niin pistävät meidät maksamaan enemmän ja sitten me emme voi suojata toimintojamme. Tietysti kolikon kääntöpuoli on se, että kuka nyt voi sanoa, että jos joku ihminen mm, toimii tällä tavalla, niin ei osta vain 100 yksikköä, vaan ostaakin 120 yksikköä. Ja tällä tavalla saa aika mukavan ennalta suunnitellun voiton. Tätä kutsutaan kyllä sisäpiirikaupusteluksikin joten <clears throat> olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että komission ehdotus on tarpeen ja välttämätönkin. Nyt nämä kolme yleistä kommenttia. Mielestäni meidän tulisi ajatella sitä, että tällaisen lainsäädännön tavoite olisi avata markkinat energian kulut- loppukuluttajien hyväksi – silloin tällaiset sisäpiirikaupat olisivat vähemmän mahdollisia, hankalampia. Silloin hinnat voisivat olla niin vakaat kuin markkinoiden, markkinat voivat vain sallia niin, että se hyödyttäisi kuluttajia. Toiseksi mielestäni, ja uskon, että asetuksella tämä on mahdollista, eli uskon, että meidän tulisi ajatella sakkojen harmonisointia kaikissa jäsenvaltioissa. Eli ei kävisi niin, että yhdessä jäsenvaltiossa olisi yhdet sääntelijät, yhdenlaiset olosuhteet, toisessa taas toisenlaiset. Tulisi olla yhtenäinen lähestymistapa tähän. Ja kolmanneksi, tämä on ikään kuin tällä rivien välissä, mutta pitäisi sanoa myös ihan selväksi, et, selvästi, että tarvitaan enemmän avoimuutta enemmän julkista tietoa. Meillä on 6-10 000 kauppatapahtumaa päivittäin, kaikki on sähköistä. Olen ymmärtänyt, että juuri tehty pilottitutkimus on osoittanut, että ehkä tämä kaikki tieto voisi olla paremmin tavoitettavissa, saavutettavissa niin, että kuka tahansa kiinnostunut asianosainen voi perehtyä lukuihin ja tehdä päätöksen siitä, onko kuvio hyvän vai huononnäköinen. No sitten kysymyksiini. No oikeastaan nämä ovat kysymyksiä esittelijälle, jotka liittyvät tarkistuksiin. Kaiken kaikkiaan mielestäni suunta on oikea. Kysymys kuuluu, kuinka muotoilla asiat. Tarkistus 2 ja 22 Jos komissio hyväksyy delegoitiosäädöksiä, sen täytyy kuulla ö, osapuolia. Ja muun muassa energiaa. Mitä, mitä nämä energiasektorin viranomaiset tarkoittavat, en ymmärrä sanaa. Sitten yleisempi kommentti viisi on ihan hyvä tarkistus. Me tarvitsemme myös e ei-eurooppalaisia toimijoita, kuten Gazprom, siis sellaisia, jotka toimivat Euroopan unionissa, niin heidän täytyy noudattaa meidän lakejamme. Minä vahvasti tuen tätä. Tarkistukset 6, 8 ja 14. Kysymys kuuluu siitä, mikä näiden tarkistusten lisäarvo oikein on. Samassa lauseessa puhutaan onnettomuuksista ja toisaalta kunnossapidosta ja ylläpidosta. No, onnettomuudet ovat onnettomuuksia ja laitoksen, tai siis suuni, su, suunnitellut, ohjelmoidut huollot, huoltotapahtumat, ne on suunniteltu. Eli mitä enemmän tehdään tällaista avointa, annetaan avointa tietoa siitä, että esimerkiksi laitos yksi lopettaa toimintansa kesäkuussa huoltotoimia varten, niin avoimilla markkinoilla voidaan ennakoida, että tämän tiedon ansiosta hinnat olisivat aika vakaat. Ja sitten 13. Tämä on viimeinen kysymykseni. Ai tämä de minimis kynnys. Asetetaan vähimmäisraja, jolla vapaat vapautetaan tietojen toimittamisvelvoitteesta ne toimijat, jotka kokonsa vuoksi tuskin vaikuttavat energiamarkkinoihin. No, kuulostaa hyvältä, mutta onko tämä nyt hyvää lainsäädäntöä? Ensinnäkin, joko meidän täytyy määrittää asia paremmin, tai sitten löytää jokin muu keino sanoa sama asia, jos hyvänen aika sentään, jos minä olisin kaasutoimittaja, niin minä sanoisin, että minun ei ainakaan nämä vaikuta. Ymmärrän kyllä, mitä sanotte, mutta Tämä on kuitenkin loppujen lopuksi lainsäädäntöä eikä mitään kepeää puhetta. Kiitoksia. Dirk. Thank you very much, President. Uh, dank u collega's. Uh, ik zou de rapporteur Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää esittelijää Mielestäni voin hyvin tukea hänen lähestymistapaansa. Tämä on komissiolta mielenkiintoinen ehdotus ja hyvin selvää on se, että työtä on vielä paljon tehtävänä ennen kuin meillä on avoimet, läpinäkyvät energiamarkkinat, jotka ovat edulliset kaikille, jotka toimivat EU-ssa. Minä tulen maasta, jossa keskustellaan paljon tästä aiheesta – lähes päivittäin huomataan, että markkinoilla ei ole riittävästi kilpailua. Toimijoilla on valtavat osuudet kaasu- ja sähkömarkkinoista. On erittäin hyvä puuttua markkinoilla väärinkäytöstapauksiin ja pitää pyrkiä eroon näiden toimien haitallisista vaikutuksista – Mielestäni esittelijä Gebes on sanonut tämän, tämä on mielenkiintoinen asia. Mikä yhteys tässä on päästökauppajärjestelmään? Pitäisikö tuo yhteys nyt jo tuoda esiin? Tästä aiheesta meidän on keskusteltava edelleen. Meidän pitää pyrkiä totta kai tukemaan tätä linkkiä, koska se on mielestäni aidosti olemassa. Meidän pitää katsoa operatiivisia toimia. Komissio on siihen valmis. De minimissääntö on tärkeä. Se on otettava mukaan. Ehkä tässä ylitetään joku raja tai kynnys, mutta tämä perusperiaate on tässä tärkeä se, mitä sanoitte sanktioista. Meidän on mentävä askelta pidemmälle, kun näitä sanotaan, että kansallinen rangaistussanktio on riittävä. Meillä pitää olla tietty minimitaso, jonka alle ei voida mennä, koska muuten ihmiset hakevat tällaisia sääntelyn katvealueita. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että eurooppalainen virasto tarvitsee hyvän työn tekemiseen riittävät resurssit. Se parlamentin on esitettävä selkeästi. Meidän on neuvoteltava siitä, että virasto tarvitsee riittävän henkilöstön riittävän, riittävät taloudelliset resurssit. raportointivelvollisuuksista puhutaan kolmannessa energiapaketissa. Nyt pitäisi huolehtia siitä, ettei synny päällekkäisyyttä, ettei jouduta raportoimaan kahdesti ja kolmesti. Meidän on huolehtiva siitä, että raportit saadaan lähetettyä oikeaan paikkaan. Tämä on hyvä aloite. Parlamentti on varmasti tässä tekemässä hyvää työtä. Meidän pitää vain hienosäätää tätä, mutta ei tässä varmaankaan ongelmia synny, kun yhteistyötä tekevät varjoesittelijät. Kiitos. Okay, uh... Kiitoksia kovasti. Minulla olisi muutama sana sanottavana. Niin joo, jokin aika sitten puhuin asiasta, kun puhuin komission konsultaatiosta, joka liittyy markkinoiden värinkäyttödirektiivin. Mielestäni kaikki se, minkä silloin sanoin, on tullut katetuksi niin, että ainakin että tässä puututaan paitsi manipulaatioon, myös manipulaatioyrityksiin, mutta täytyypä vielä puuttu, täytyy vielä katsoa, puuttuuko täältä vielä jotain, ei varmastikaan. Uskon, että se suunta, johon esittelijä on menossa, on aivan oikea suunta. Ja kaiken kaikkiaan olen oikein tyytyväinen. Robert, haluatko käyttää puheenvuoron? Euh, niin, puheenjohtaja. Totta kai olen samaa mieltä äskeisen kanssa myös kollega Sterksin kanssa että siihen otetaan mukaan myös hiilidioksidimarkkinat sääntelyn piiriin. Tätä en tässä tee kuitenkaan, koska mehän olemme valiokunta, joka valmistelee vain lausunnon. Ja tiedän, että toimivaltaisessa valiokunnassa esittelee tämän kysymyksen ottaa esille. Mielestäni toimivaltaisen valiokunnan tehtävänä on siitä keskustella. Mahdollisesti myös hyväksyä tai olla hyväksymättä se, että CO2-markkinat otetaan mukaan. Eiliset keskustelut osoittivat, että komissio on nyt miettimässä tätä. Paremminkin se haluaisi ottaa CO2-markkinat kun markkinoiden väärinkäytösdirektiiviä uusitaan. Tai sitten MIFID-direktiivin uutetussa muodossa keskustelu on kuitenkin käytävä. Parlamentissa meidän täytyy keskuudessamme puolestaan löytää oikea ratkaisua. Kiitos kollega Karinskille myönteisestä lähestymistavasta. Hän esitti muutaman kysymyksenkin. Vastaan lyhyesti niihin. Minä uskon, että tällä alalla on tärkeää, että sääntelyn täytäntöönpano toteutuu mahdollisimman vähän virkavaltaisesti. Minä olenkin näissä kysymyksissä ollut yhteydessä herra Hatsumar Kakikseen, joka on esittelijä. RGK er on tämä eurooppalainen sääntelijä, joka ennen aserin perustamista jo toteutti energiakaupasta koehankkeita. Yksi koehanke osoitti, että nämä ovat toteutettamiskelpoisia, varsinkin jos energiamarkkinoilla näin toimitaan, niin nämä tiedot voidaan yksinkertaisestikin kerätä. Näin toimijoille koituisi hyvin vähän kustannuksia, näin myös kuluttajille koituisi vähän kuluja. Varsinkin ohjelmisto on osoittanut, että kaikki epäsäännönmukaiset markkinoilla voidaan tehokkaasti selvittää. No täältä nyt ette varmasti mitään näe, mutta niitä on pystytty joissakin operaatioissa selvittämään. Tämän vuoden tammikuussakin yksi markkinatoimija sai sähkömarkkinoilla aseman hankinnoissa, vaikka tiesi, että seuraavana päivänä tuotanto keskeytettäisiin ja niin näin pystyi hyötymään tiedosta, sisäpiiritiedosta. Sitten tästä Karinsin kysymykseen liittyen tarkistukseni 14 johonkin muihin. Ja tavallaan Tämäkin liittyy huoltoon ja kapasiteetin heikkenemiseen onnettomuuden vuoksi. Olen nyt aikaa avoimen mielin miettimään parempakin muotoilua, mutta minä uskon, että on tärkeää, että me velvoitamme varsinkin suuret tuottajat sanomaan, että onnetuksia tapahtunut tai että on tulossa huoltotoimia. Sillä on aivan selvä vaikutuksessa hintoihin vähäinenkin onnettomuus, jota ei ilmoiteta, tai sitten jos Fukushiman kaltainen onnettomuus on heti otsikoissa, mutta jos on kyseessä pienempi onnettomuus, niin silläkin saattaa olla vaikutuksia energian tuotantoon tai kuljetukseen, sähkön siirtoon tai kaasun kuljetukseen. Siitä ei välttämättä ilmoiteta, mutta se saattaa vaikuttaa markkinoihin. Siksi mielestäni on tarvetta parasta läpinäkyvyyteen sekä koskien huoltoa että myös vähäisempiä onnettomuuksia. Olen valmis miettimään parempaa sanamuotoa Kariskin kanssa, jos sellainen löytyy. Sitten vähimmäismääräyksistä. Minun tarkoitukseni liittyy seitsemän artiklaan. Siinä komissio toteaa, tai on esitetty, että komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä. Siis vähimmäisrajat määritellään delegoidun säädöksen. Minä kyllä en pysty sanomaan, mikä olisi sopiva kynnys. Mutta Sterksin kanssa olemme sitä mieltä, että pitäisi vähimmäiskynnys kuitenkin lyödä lukkoon. Tämä koskisi pienimpiä sähkön tuottajia tai ne, jotka eivät niinkään vaikuta markkinoihin, mutta sitten toisaalta suurtuottaja, sähkön tai kaasun tuottaja, Gazprom tai joku vastaava, mitä ilmeisimmin aina haluavat vaikuttaa markkinoihin, tai pystyvät ainakin. No niin, enkä vastannut kaikkiin kysymyksiin ja olen kollegojen käytettävissä jatkossakin, kun pyrimme tekemään hyvää työtä, mutta tässä täytyy aika ripeästi toimia, koska ITRE-valiokunta on jo lyönyt lukkoon määräaikansa ja äänestää, en nyt muista milloin, mutta lähitulevaisuudessa. Thank you very much. I'll just read... Kiitoksia kovasti. <clears throat> Luen aikataulun nopeasti. Tarkistusten takaraja on 18. huhtikuuta kello 15. Myöhemmäksi sitä ei voi asettaa, koska ne täytyy jättää samana päivänä, jotta myös ITREn takarajat <clears throat> rajojen kanssa päästään samoihin päiviin. Sitten niistä keskustellaan 9.5. äänestetään niin ikään 9.5. koska 26. toukokuuta äänestetään johtovaliokunnassa ja sitten kesäkuussa menee <clears throat> täysistuntoon äänestettäväksi. Aikaa ei ole enempää, täytyy tehdä nopeasti työtä. Ja kiitokset vielä tulkelle sanan puheenjohtaja, kokous päättyy.